Dear colleagues, would you be so kind and sit down? Hyvät kollegat, istutuisitteko, jotta voimme aloittaa kokouksen? Thank you very much indeed and uh, let's resume our today's meeting. Kiitos. Nyt voimme jatkaa tämän päivän työtä. Ensin toivottaisin tervetulleeksi vieraamme julkiseen kuulemistilaisuuteen, jonka aiheena on yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote, PEPP. E Huomatkaa, että kokous välitetään suoratoistona internetissä. Tuomio Olemme päättäneet kehittää eurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta, joka on avoin ja joka mahdollistaa investointimahdollisuudet ihmisille. Parlamentti on antanut 2016 tästä päätöslauselman. Tänään kuulemme käytännön vaikutuksista, joita tällä asetuksella olisi. Kyse on uudesta käsitteestä Euroopan tasolla. PEPP-asetusta komissio ehdotti kesäkuussa 2017 ja sen tarkoitus on rohkaista vapaaehtoisten yksilöllisten eläkkeiden rahoittamista ja vahvistaa pääomamarkkinaunionia niin, että säästöjä suunnattaisiin pitkän ajan investointeihin entistä enemmän Euroopassa. PEPP e koskee investointilaitoksia, vakuutuslaitoksia, pankkeja, muita rahoituslaitoksia, jotka voisivat kehittää PEPP-tuotteita yhteisten ominaisuuksien pohjalta. Tämä toisi lisää valinnanvaraa eläketuotteisiin ja liikkuvat työntekijät hyötyisivät siirrettävyydestä. Lisäksi meillä on komission suositus näiden tuotteiden verokohtelusta. Jäsenvaltioita rohkaistaan takaamaan BEPP-tuotteille mahdollisimman suotuisa verokohtelu. Verokohtelu on hyvin tärkeä tämän uuden tuotteen ominaisuus. Sen takia kannustaisin kaikkia asiantuntijoita käsittelemään tätä kohtaa omissa puheenvuoroissaan. Ensin kuuntelemme ähm, eri tahojen edustajia, eläkerahastoja, kuluttajajärjestöjä, vakuutuslaitoksia. Pyytäisin puhujaa käyttämään enintään viisi minuuttia puheaikaa. Ja tämän jälkeen voimme myös kuunnella jäsenten kysymyksiä. Jäsenillä on kaksi, kaksi minuuttia puheaikaa, asiantuntijalla puolestaan kolme minuuttia vastausaikaa. En käytä nyt tämän enempää aikaa. Alustuspuheenvuoroa esittelen ensimmäisen asiantuntijamme. Tobias Puhele on äh, säätelystrategiaosaston päällikkö Allianssista Saksasta. Tervetuloa ja kiitos siitä, että olette vieraanamme. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän, että pääsin tänään kertomaan meidän kannasta, mitä tulee yleiseurooppalaiseen yksilölliseen eläketuotteeseen. Aluksi haluaisin sanoa, että Allianz yleisesti ottaen tukee kovasti tätä todellista yleiseurooppalaista eläketuotetta, jos se on hyvin laadittu tämä toinen järjestelmä, jotta voidaan edistää tätä kautta pääomamarkkinaunionia. Me uskomme vakaasti, että näin voidaan auttaa eläkekuilun kuromisessa Euroopassa, joka edistää sitten kasvua, tukee pitkän ajan investointeja reaalitalouteen Euroopassa. Näin ollen haluaisin korostaa, että olemme tehneet rakentavasti, rakentavassa hengessä yhteistyötä monien sidosryhmien kanssa jo viimeisinä kuukausina yrityksessämme, mutta myös mukana on yleisiä julkisia sidosryhmiä ja voin korostaa, että olemme keskustelleet meidän omista yleiseurooppalaisista eläketuotteistamme yrityksissä Euroopassa – Olemme oikeastaan kaikkialla markkinoilla. Meillä on tytäryhtiöitä muillakin markkinoilla. Olemme yksi suurimmista omaisuudenhoitoyhtiöitä, mutta myös vakuutusyrityksistä koko maailmassa, joten meillä on aika kattava näkemys tästäkin, tästä asiasta. Mitä tulee sitten tämänhetkiseen ehdotukseen? Näemme, sanoisin, huomattavia haasteita tämänhetkisessä ehdotuksessa ja oikeastaan ne liittyvät siihen, että näemme PEP-ehdotuksen. Se ei ole yleiseurooppalainen eikä oikein ole mikään eläketuotekaan. Nämä ovat aika vahvoja sanoja, ymmärrän kyllä, mutta puhun nyt hiukan yksityiskohtaisemmin tästä. Tämä ei ole eläketuote jossa on tämä eläkevaihe, maksatusvaihe, ei, se ei tule katetuksi tämänhetkisessä ehdotuksessa ollenkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tähän asti puhumme oikeastaan säästötuotteesta, jos tämä pitäisi tällainen ollakin, niin silloin tälle voitaisiin antaa vähän erilainen nimi, mutta meidän kannaltamme katsottuna, kun on tällainen eläketuotetta, niin silloin tämä eläkemaksatusvaihe pitää selvästi säädellä säännellä. Tämä on ensimmäinen osa kommenttia. Sitten toinen osa, se ei ole yleiseurooppalainenkaan. Tämä tuntuu hiukan hämmästyttävältä ehkä meidän kannaltamme katsottuna, mutta tämä liittyy ehdotukseen, jonka olemme nähneet, kun ajatellaan näitä kompartimentteja lokeroita PEPissä. Olennaisesti tämänhetkinen ehdotus antaa tavan luvan kaikille palveluntarjoajille tarjota jokaisessa jäsenvaltiossa yksittäisiä lokeroita, jotka periaatteessa heijastelisivat paikallista sääntelyä, mutta ennen kaikkea verotusvaatimuksia paikallisesti ajatellen yksittäisissä jäsenvaltioissa. Meidän kannaltamme katsottuna Tämä loppujen lopuksi johtaisi sellaiseen tilanteeseen, missä meillä on vain yhdistelmä olemassa olevia paikallisia tuotteita, eikä mitä kutsuisimme todelliseksi yleiseurooppalaiseksi aidoksi eläketuotteeksi ja tästä suoraan sanottuna tätä suoraan sanottuna olisimme toivoneet Pepistä, kun sitä ensimmäisen kerran kuulisimme, että mentäisiin todellakin nyt askel eteenpäin siitä, mikä tällä hetkellä on tilanne kansallisella tasolla. Joten näemme tämän kahtena erittäin tärkeänä kysymyksenä, joihin kyllä pitäisi ihan tällaisesti puuttua tulevina kuukausina, jotta voidaan saada paljon parempi ehdotus, sanon nyt vaikka näin tämän asian. Ja sitten jos mennään hiukan enemmän yksityiskohtiin tässä kontekstissa, ja kun me ajattelemme sitä, että tarjoamme asiakkaille avoimuutta ja lisäarvoa ja, ja varmistamme terveen kilpailun vielä, niin uskomme, että on joitakin kulmakiviä, joita PEP-asetus tarvitsisi, jotta voidaan määritellä minimistandardit eurooppalaiselle tuotteelle. Me ymmärrämme kyllä, että tämänhetkinen ehdotus tarvitsee vielä pal- jättää paljon harkintavaltaa jäsenvaltiolle. Meistä ihan tästä olisi tällainen toinen järjestelmä, joka määristelee avainpiirteet tuotteissa muun muassa. Käyn näitä lopi aikaan vähän taka, takuut. Me pidämme tämänhetkistä ehdotusta siinä, että on tämä vakiovaihtoehto. Se antaa pääomat takuut. Se on erittäin tärkeä piirre ja hyvä elementti. Siitä on hyötyä, mutta tästä kuitenkin puuttuu määritellä, mitä tämä tarkoittaa rajat ylittävällä tässä mielessä. Takuuyritys, vakuusyritykselle on varsin eri, kun ajatellaan elinkaarituotteita, jotka itse asiassa voisivat tarjota hyvänkin tuloksen omaisuuden hallinnalle, mutta ei ole mitään selkeää takuuta tästä. Ja kun puhumme tästä terveestä kilpailusta, niin mielestäni tämä selvästikin on kyse yhtäläisistä toimintamahdollisuuksista. Jos puhumme samasta tuotteesta ja samasta riskeistä, pitäisi olla myös samat säännöt käytössä. Tämä on yksi kysymys, joka tästä puuttuu toistaiseksi. Suurin piirtein me uskomme, että kun, jotta saadaan Solvesi kakkosen oikea järjestelmä käyttö. Tästähän on puhuttu yli kymmenen vuotta ja nyt vuodesta 16 tämä on ollut käytössä, mutta uskon, että tämä on yksi keskustelusta, jota täytyy käydä. Sitten vielä korostaisin tässä yhteydessä kuluttajasuojan ja avoimuuden. Tässäkin parlamentissa on paljon keskusteltu siitä, miten kunnolla tiedotamme asiakkaillemme asioista, miten suojaamme heitä, jos todellakin saadaan aikaan sellainen PEP-järjestelmä, jossa on takuut ja sitä tarkoitetaan sektorien ylittävällä tavalla. Silloin se tarkoittaa varsin eri asioita eri yrityksille, missä tämä on haasteista tältä kannalta katsottuna myös. Mainitsin jo tämän maksatusvaiheen eläkemaksatusvaiheen ainakin 50 prosenttia mistä tahansa säästystä osuudesta pitäisi investoida pitkäaikaisiin tulovirtoihin, jotka eivät vähene. Ja tämä on todella relevanttia meidän kannaltamme katsottuna, kun ajatellaan yhä nousevaa elinjään odoteta Euroopassa joka vuosi. Voisin kysyä, kuinka pitkään uskotte elävänne, niin se on 80 prosenttia ihmisistä arvioi aika oikein tämän ikänsä siksi tässä on nyt, että kysymys on hyvin tär- avainasemassa. Sitten ehkä viimeinen kysymys vielä Yrity- eläkelaitoksen siirtämisessä. Tarvitaan yhtäläiset säännöt siir- siirroissa tarjo- palveluksen tarjoajien välillä erityisesti tarvitsisimme sitä, että rajoitetaan tämä t- tuotteen tämänhetkiseen markkina-arvoon eläkkeelle siirtymiseen asti. Jos siirrytään vaikka viiden, vaihdetaan viiden vuoden jälkeen palvelujen ta- niin pitää olla varm- huolellinen, ettei synnytä vääriä kannustimia, että voimme todellakin investoida pitkällä aikavälillä ja tähän liittyy kohtuullinen turva, eikä sitten viiden vuoden jälkeen pidä vaihtaa ja silloin menettää paljon arvoa. Tämä ei palvele äh, asiakkaita eikä myös sijoittajia. Sitten vielä yksi kysymys. Niin kuin sanoin, me arvostamme ja yleisesti tuemme tällaista yleiseurooppalaista eläketuoteajatusta, mutta kuitenkin mainitsin tässä joitakin haasteita ja ongelmakohtia, joita näemme, mutta senkin näemme, että tällä tämänhetkinen aikataulu on ehdotettu, niin kuin jos sanoin, kahden keskisessä yhteyksissä on todella haastava. Ja voisin kyllä puhua vähän epäkohteliamminkin. Siis kun puhumme solvese kakkosesta, että se koskee yhtä sektoria ja pääomasääntelyä kymmenen vuoden ajan, tässä puhumme sektorin välistä tuotteesta, jonka pitäisi tarjota miljoonille eurooppalaisille turvallisuutta, niin siksi kyllä varmasti olisi hyötyä, että olisi hiukan enemmän aikaa keskustella. Lopetan puheenvuoroni tähän. Kiitän. Please, uh, be... Kiitos. Huomioikaa puheaikanne niin, että kaikki puhujat ehtivät puhua. Vieraiden jälkeen esittelijät ja varjoesittelijät myös käyttävät puheenvuorot ja sitten vielä muutkin jäsenet voivat puhua. Nyt toinen asiantuntijamme Amundista on Bernard Agulon. Hän on säätelyasiain johtaja. Noin viisi minuuttia puheaikaa, jos onkin mahdollista. Olkaa hyvä. Kiitos, eh, että sain tulla puhumaan tänne tästä aiheesta, jossa Amundi on ollut eh, mukana eri eh, tekijöiden kanssa. Me olemme tietoisia täydentävyydestä näiden eri tuotteiden kesken ja mitä PEP merkitsee. PEPillä on kolme tar- päätarkoitusta ja ensimmäinen on se, että lisätään nykyistä tarjontaa olemassa olevista julkisista ja työeläkkeissä ja että näillä tarjoajilla on lisäarvo. Ja toinen tavoite on tehdä pitkän aikavälin säästöjä niin, että voimme paremmin ja sitä kautta kerätä varoja ja sitä kautta paremmin rahoittaa Euroopan kasvua. Ja sehän on pääomamarkkinaunionin tavoite. Kolmas tavoite, ehkä se sisältyy jo jossain määrä, määrin tuohon ensimmäiseen ajattelutapaan, on se, että ratkaistaan tämä ongelma, eläkeongelma nimenomaan liikkuville ihmisille. Ja tämä on nimenomaan se, mitä tarkoitetaan yleiseurooppalaisuudelle. Ensimmäinen tavoite, ottaen huomioon sekä korot ja ihmisten pitkäikäisyys sekä erilaiset perinteiset vakuutus- ja eläkejärjestelyt. Ainakin äh, esimerkiksi Ranskassa ja monissa muissa maissa äh, näitä dominoivat äh, se, että investointiin, e, e, investoitiin joukkolainoihin. Ja tämä on erityisen tärkeää sen vuoksi, että on täytynyt vähentää tällaisten takuiden mahdollista kustannusta tällais, vaihtoehto tällaisille elämänsyklistrategioille, jossa on äh, tämä äh, jossa on tämä mikä, riskin äh, menettely. Ammundissa me olemme tehneet useita testejä, jotka ovat antaneet todisteita siitä, että tässä on erittäin suuri mahdollisuus, noin 90 prosenttia, eli noin 90 prosenttia, että saadaan tuottoa, joka on korkeampi kuin inflaatio näissä elämän syklistrategioissa. Äh, tästä aiheesta on tehty myös akateeminen tutkimus, äh, joka äh, tullaan toimittamaan EFAMalle sijoitusrahastojen yhdistykselle. Ja vastaavia tutkimuksia on tehty USAssa jo kauemmin kuin kymmenen vuotta ja tulokset ovat aina samat. Toinen tavoite, joka ovat nämä pitkän aikavälin tuotot, pitkän aikavälin säästämiselle. Ja se tietyssä määrin kohtaa tämän ensimmäisen tavoitteen. Eli tavallaan kysymys on näistä pitkän aikavälin varoista, jotka tuottavat rahoitusta todelliselle taloudelle. Nämä ovat esimerkiksi osakkeita, listattuja tai ei, mutta myös infrastruktuureja tai kiinteistöjä. Jos PEP on menestys, kuten me toivomme sen olevan, se voisi olla rahoitus suuri rahoituslähde todelliselle tuottavalle taloudelle. Ja viimeinen tavoite, joka on se, että haluaisimme tuoda ratkaisun liikkuville kansalaisille, jotka saisivat PEPin myötä siirrettävyyden maasta toiseen. Ja äh, meillä jo on ollut Amundissa äh, tiettyä siirrettävyyttä. Tämä voisi olla hyvin yksinkertaista investoijille mutta mainitaan myös, että se ei ole niin yksinkertaista palvelun tarjoajalle äh, toteuttaa tätä. Sen vuoksi me emme voi hyväksyä tätä äh, velvoitetta kaikille palvelun tarjoajalle äh, avata 27 osastoa joka tapauksessa. Amundi on globaali toimija. Siitä huolimatta meillä on vain seitsemän tai kahdeksan tällaista osastoa per eri lisäke, elä, lisäeläkettä tarjoavalle laitokselle. Olisi mahdotonta pienille palveluntarjoajille luoda nämä 27 osastoa, eikä niissä olisi mitään järkeä. Ja tämä koskisi pieniä valtioita, jotka tarvitsivat, tämä estäisi pieniä maita saamaan paikallisia PEPS-tarjoajia. Me uskomme, että tässä täytyy löytää oikeanlainen tasapaino maiden kesken ja samanlaisten alueiden kesken. Kiitos tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi professori Hans van Merten Utrechtin yliopistosta. Hän on erikoistunut EU-eläkkeisiin direktiiveihin. Olkaa hyvä. Kiitos. Minun esitykseni käsitteen siirrettävyyttä, lisäeläkelaitoksia ja PEP-tuotetta. Käsittelen aihetta eu lainsäädännön näkökulmasta, koska se on minun erikoisosaamisalani ja olen havainnut, että monissa keskusteluissa keskustellaan väärien toteamusten pohjalta minun mielestäni. Kolme neljä toteamusta on esitetty pepeistä, jota jatkuvasti kuulemme. Ensinnäkin sanotaan, että eh, lisäeläkelaitokset eivät ole rahoituslaitoksia. Toiseksi tässä toimittaisiin sekundääri toiminnan kieltoa vastaan ja kolmanneksi mainitaan harmonisoitu verolainsäädäntö. Minusta kaikki nämä kolme lähtökohtaa ovat väärin, ne eivät pidä paikkaansa. Ensinnäkin se, että ammatilliset lisäaikaa tarvitsevat laitokset eivät olisi rahoituslaitoksia. Sehän ei pidä paikkaansa. Ne ovat rahoitusyrityksiä. Esimerkiksi Hollannin IPP, joka on määritelty myös toisen pilarin toimijaksi, aivan täysin toimiva järjestely. Olen ymmärtänyt, että tällä hetkellä lobbausta tapahtuu paljonkin. Yritetään jättää lisäeläkelaitokset pois tästä PEP-tarjonnasta. Minusta tämä ei olisi järkevä päätös. Se ei estäisi sitä, etteivätkö lisäeläkelaitokset voisi toimia. Direktiivissähän tehdään ero vakuutuslaitoksen ja toisaalta lisäeläkelaitoksen välillä. Esimerkiksi alankomaiden markkinoilla voi tapahtua liikehdintää ja näin ollen olisi mahdotonta sulkea lisäeläkelaitokset pois tästä tarjonnasta. Jos haluamme ottaa mukaan lisäeläkelaitokset, niin pari vuotta sitten järjestettiin julkinen kuuleminen tästä lisäeläkelaitos kaksi direktiivistä. Silloin esitettiin ajatus, että kenties voitaisiin sulkea pois sellaiset laitokset, jotka eivät toimi rajat ylittävästi, mutta ovat rahoituslaitoksia. Tämä ei päätynyt itse direktiiviin mukaan, mutta voi olla, että tämä ajatus voisi olla yksi mahdollisuus. Eli jätettäisiin pois lisäeläkelaitokset, jotka eivät toimi rajat ylittävästi ja sitten ne eivät ole rahoituslaitoksia, koska tällainenkin ero voidaan tehdä. Paul Tang on tehnyt tarkistuksen nimenomaan lisäeläkelaitos kaksi direktiiviin. Sitten on todettu, että tämä on kiellon vastaista toimintaa. EUn lainsäädännön näkökulmasta PEP e ei ole mikään kolmannen pilarin eläketuote, eli ei tämä toiminta voi olla toissijaisen liiketoimintaa kiellon vastaista. On todettu, että eläkerahastojen tulisi rajoittua tarjoamaan eläkeetuisuuksia, mutta PEP ei tähän kuvioon kuulu. PEP ei ole kolmannen pilarin eläketuote, eli se kyllä sopii tämän määritelmän mukaisesti lisäeläkelaitoksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ja sitten kolmanneksi olen kuullut väitettävän, että PEP ei toimi ilman harmonisoitua verojärjestelmää. Tästä muutama sana. Ensinnäkin ensimmäistä kertaa PEP-asetuksessa käsitellään asianmukaisesti siirrettävyyttä. On ryhdytty tiettyihin toimiin, mutta ne eivät varsinaisesti ole toimineet, eivät yksilökohtaisesti eikä kollektiivisesti. Joskus sääntöjen mukaan on pikemminkin vaikeampaa siirtää tiettyjä etoisuuksia – Entäpä sitten kansalliset veroesteet? Ovatko ne työntekijöiden vapaan liikkuvuuden tiellä? Voi olla, että se jossain määrin pitäisi paikkaansa. Ihmisten pitäisi voida EU-ssa siis liikkua vapaasti EUn rajojen ylitse ja hänen pitäisi voida kuljettaa tai siirtää myös veroetuudet mukanaan, mutta verojärjestelmät tekevät tämän käytännössä mahdottomaksi. Onko kyse siitä, että todella ihmisten vapaata liikkuvuutta verojärjestelyyn estetään? PEP-asetuksessa minimoidaan erilaisten verojärjestelmien vaikutukset esteinä. Kyse on ikään kuin siirrettävyydestä ilman siirrettävyyttä. Esimerkiksi lokerossa A voidaan hyväksyä tiettyjä asioita siirtämättä sitä lokeroon kaksi, e, joka, johon pätee taas toisen jäsenvaltion lainsäädäntö. Kun henkilö on esimerkiksi 65-vuotias, niin sitten hänellä on pääsy kaikkiin eri lokeroihin tässä tuotteessa, eli ei ole enää tarvetta siirroille lokeroiden välillä. No sitten sitten entäpä kaikki nämä erilaiset lokerat tai osuudet, jotka olisivat hallinnollisesti kovin vaikeita ja monimutkaisia ja eri verojärjestelyjä noudatettaisiin eri lokeroissa. Meillä on erilaisia järjestelmiä ja niihinkin äh, pätevät erilaiset äh, verojärjestelyt, eli ei tämäkään ole validi argumentti. Ja lopuksi me tarvitsemme PEP-tuotteen äh, eläkekuilun kuromiseksi umpeen EU-ssa. Kyse on valtavista summista kaikella kunnioituksella työn, niitä kohtaan, jotka ovat tehneet kovaa työtä lisäeläkelaitosdirektiivin suhteen. Järjestelmä ei toimi kunnolla rajat ylittävästi, eli toivon, että PEP todella näin toimisi. Kiitos. Thank you very much. Uh, next speaker. Kiitos. Seuraavaksi Anna Fiore, joka edustaa täällä kuluttajajärjestöä Beukkia. Ja pitkään ennen nykyistä tehtävänsä hän on tehnyt myös komissiossa töitä. Haluan ensin kiittää Ekon valiokunnan puheenjohtajaa, että BEUK Euroopan kuluttajajärjestö on kutsuttu kuulemiseen. PEP-tuotteista eurooppalaiset kuluttajat kamppailevat yhä enemmän, jotta voisivat täyttää eläketarpeensa kuluttajia työnnetään käyttämään enemmän henkilökohtaisia eläketuotteita. Kuitenkin nämä tuotteet Euroopassa monimuotoisuudessaan ovat usein liian monimutkaisia. Näin kuluttajien on vaikea ymmärtää eri riskejä, tuottoja, samoin kustannuksia, joita tuotteisiin liittyy. Meidän jäsenemme ovat identifioineet yksilöllisten eläkkeiden markkinat avainhuolena vähittäismarkkinoilla. Siksi Beuk on tyytyväinen komission aloitteesta koskien PEP-tuotetta. Jos tämä onnistuu, PEP voisi edistää kilpailua, ja henkilökohtaiset eläketuotteet löytäisivät tiensä kuluttajille, jos he elävät omassa maassaan. Niin jos tämä onnistuu, PEP voisi vähentää markkinoiden tehottomuutta vähittäisrahoitusalueella ja tehdä tietä standardoidulle rahoitustuotteille ja niiden luomiselle. Kuitenkin pitää muistaa, että henkilö, yksilölliset eläkkeet lisää säästövälineinä, jotka koskevat aivan erityisesti korkea, vauraampia kotitalouksia, joten tämä ei ole mikään ihmelääke, jolla voidaan kuroa eläkekuilut kiinni. On muutama kohta tässä ehdotuksessa, joihin halusimme puuttua. Ensinnäkin tämä vaihtoehto, äh, oletusarvovaihtoehto tuemme täysin tätä piirrettä BEPissä, että on tällainen lakisääteinen oletusarvo investointivaihtoehto. Tämä voi parantaa tulosta monille kuluttajille, jotka eivät pysty tekemään valistunutta valintaa eläkekysymyksessä on voitu osoittaa, että kognitiiviset vinoumat erityisesti estävät kuluttajien mahdollisuuksia tehdä aktiivisia valintoja silloin, kun tarjotaan liian monimutkaista tietoa ja valtavasti valinnanvaraa niin kuin olemme monta kertaa todenneet, kun käytetään vain perinteisiä välineitä ja kun suojataan sijoittajia, kuten tiedottaminen, käytäntösäännöt, tämä ei riitä, jos, kun halutaan tarttua tehottomien markkinoiden toimimattomuuteen. Tämän takia interventionistinen toiminta on olennainen osa, jotta voidaan palauttaa sijoittajien luottamus. Nyt kuitenkin meillä on joitakin ongelmia tässä komission esittämässä luotusarvon vaihtoehdossa. 37 artikla viittaa pääoman suojeluun. Ei ole selvää, tarkoittaako tämä pääomaa, joka on investoitu PEP-tuotteeseen vai pääomaa, joka on investoitu sen jälkeen, kun on poistettu kustannukset, maksut PEP-hallinnoinnista. Jos kyseessä on pääoma kaikkien vähennysten jälkeen, kun kaikki maksut on poistettu koko kertomavaiheen aikana, tämä on varsin harhaanjohtavaa, koska vaikka vuosittainen maksu olisi ikinä alhaalla kuin 1 prosentti, vain 70 prosenttia kertyneistä säästöistä suojattaisiin ja silloinkin vain nimellisesti. Me myös kyseenalaistamme tarpeen integroida integroida takaukset tähän oletusarvovaihtoehtoon. Jos invest- tällainen lisää tuotteiden monimutkaisuutta ja tähän liittyvät kustannukset lisääntyvät kuluttajille ja tuotto on alhainen. Nolla minimituottotakaus yleensä ei hyödytä mitenkään kuluttajaa, kun otetaan huomioon pitkä kesto yksilöllisissä eläketuotteissa ja tähän liittyvät inflaatiovaikutukset. Joissakin tapauksissa pääomatakaus voi olla hyödyllinen esimerkiksi joillekin kuluttajat, jotka ovat lähellä eläkeikää tai pelkäävät riskiä, mutta ei kaikissa tapauksissa. Tärkeää on meille se, että drastisesti vähennetään valinnanvaraa, jota ehdotetaan kuluttajille, mitä tulee tähän odotusarvon vaihtoehtoon tarvitaan tiukat tuotesäännöt ja seuraukset. Jokaista vaihtoehdosta selkeästi esitetään kuluttajalle ja selvitetään, selitetään. Sitten toinen kohta liittyy kustannuksiin. Kuten jo sanoin, yksilölliset eläketuotteet Euroopassa yleensä ovat liian monimutkaisia ja kalliita. Kuluttajat tällä hetkellä, äh, heidän edessään on valtavasti maksuja, kustannuksia, jotka vaikuttavat todellakin pääoman kertomiseen eläketuotteen aikana ja sen kannattavuuteen vaikuttaa myös. Esimerkiksi yksi jäsenistä kertoi, että kuusittaisen 100 euron investointi eläketuotteessa Itävallassa tarkoittaa vain 70 euroa, joka todellakin tulee säästöön ensimmäisen viiden vuoden aikana kuukaudessa. Ja sitten viidennen vuoden jälkeen preemioosuus muuttuu niin, että tämä on 24 euroa. Niin kuin jatkuvasti on osoitettu, nettotuotto suurimmissa eläketuotteissa on lähellä nollaa, jopa negatiivinen se voi olla johtuen korkeista kustannuksista liialliset kustannukset eivät tule käsitellyksi tässäkään ehdotuksessa, mutta niin kauan kuin kuluttajat haluavat maksaa korkeita kustannuksia yksilöstä eläketuossa ei ole mitään syytä sille, että he tarttuisivat PEP-vaihtoehtoon. Tämän takia BEUK perustelee sitä, että rajoitettaisiin maksujen komissioiden ja muiden kustannusten määrä, jotka kuluttajalle tulevat, erityisesti mitä tulee tähän oletusarvovaihtoehtoon. Tämän lisäksi kaikki PEP-vaihtoehtojen pitäisi olla kustannustehokkaita, eikä vain yhden ehdokkaan, niin kuin tässä on, ehdotuksen niin kuin tässä on tehty. Sitten luvanantomenettelystä. Olemme tyytyväisiä luvanantomekanismista, jota on ehdotettu asetuksessa. Erityisesti se seikka, että luvananto toimisi niin, että ei jopa aina antaa tämän luvan PEP-palvelun tarjolla. Näin voidaan parantaa laatua eläketuotteissa ja PEPistä tulee luotettava laatumerkintä kautta Euroopan. Sitten neljä asiaa avaintietoasiakirjasta. Me olemme sitä mieltä, että PEP-tarjoajien pitäisi antaa tällainen tietoasiakirja ottaen huomioon erityinen piirre eläketuotteissa. Tämä on samantyyppinen ajatus kuin tämä PRIPS-ajatus lyhyt, standardoitu, selkeällä kielellistetty tiedotus ja näin voitaisiin helpommin vertailla tätä muihin tuotteisiin, eläkesäästötuotteisiin. Pripsin kaltaisesti. Sitten vielä lopuksi palvelijan siirto. Palvelujen siirto. Tämä voitaisiin vaihtaa tuotteita ja e- e- laitoksia ja kuluttajat voisivat paremmin käyttää hyväksi markkinatarjontaa. Olemme sitä mieltä, että jos rajoitetaan kokonaiskustannusten määrä 1,5 prosenttiin maksimissa se on liian korkea, pitäisi voida siirtää palveluntarjoajia joka viides vuosi ilman, että joutuu, joutuu maksamaan mitä sakkoja. Tämä on tavallaan hyvä ehdotus, mutta vielä parannuksia tarvitaan. Kiitoksia. Kiitos tästä puheenvuorosta. Viimeisenä asiantuntijana kuuntelemme Alvin Orlemansia. Hän on ABGstä, eli neljän miljoonan asiakkaan palveleva eläkelaitos. Kiitos parlamentin jäsenet ja komissio. PEP voisi olla hyödyllinen lisä olemassa olevan ensimmäisen ja toiseen pilariin, mutta yksittäisten jäsenvaltioiden rooli on merkittävä. Monella tavalla äh, jäsenvaltioiden keskeinen rooli on erittäin tärkeää räätälöidä näitä ja sen lisäksi on muitakin asia. Monet jorpit eivät, lisäeläkelaitokset eivät sovi tähän. Ja samoin nämä laajat eläkkeen tarjoavat saattavat olla paremmassa asemassa tarjota pepsejä Esimerkiksi APG tarjoaa tällaista räätälöityä kolmannen pilarin eläkettä, joka on lähinnä tarkoitettu itsenäisille ammatinharjoittajille. Ja me tarjoamme sitä internetin kautta. Se on yksinkertainen, joustava ja siinä on rajallinen investointivalinta, mahdollisuudet ja siinä on hallinnolliset kustannukset erittäin matalat 0,35 prosenttia hallinnoidusta varoista sekä 35 euroa vuodessa. Palaan tähän näin. EU ei tulisi sälyttää liikaa kustannuksia ja vaatimuksia, jotka aiheuttavat kustannuksia palvelun tarjoajalle. Sen lisäksi se, että otettaisiin takut mukaan. Tähän voi kuulostaa äh, ihan houkuttelevalta, mutta useimmiten se vain lisää äh, kustannuksia. Ja sen lisäksi nykyisissä taloudellisissa tilanteissa tämä voi johtaa hyvin mataliin äh, taku, takueläkkeisiin. Ja se, että vaaditaan, että kaikki PEP-tarjoajat joutuisivat hallitsemaan kaikki esimerkiksi verolainsäädännön, sosiaalilainsäädännön ja työlainsäädännön kaikissa jäsenvaltioissa äh, on turhaa, koska äh, pyrkii kohti kolmatta pilaria ja sen vuoksi ainoastaan verolainsäädännön pitäisi riittää. Ja palveluntarjoajien äh, ei pitäisi olla velvoitettuja sitoutumaan johonkin erilliseen yksittäiseen jäsenvaltioon. Sen lisäksi, että ylikuormitetaan koko tuote, meidän mielestämme pepsit voisivat hyötyä markkinoiden innovaatioista viime vuosikymmenen aikana. Siitä huolimatta todellinen haaste kuitenkin menestyvälle pepsille ovat verokannustimet ja tällainen tuuppiminen ja sen jakaminen. 2015 äh, ammatinharjoittajille äh, esiteltiin tällainen kolmannen pilarin äh, eläketuotanto ja mm, se on tällä hetkellä yli 10 prosenttia työssäkäyvistä ovat sen valinneet. Ei ole helppoa saada ammatinharjoittajille sijoittajat äh, uskomaan lisäeläkkeeseen ja useimmiten äh, tämä lähdetään ainoastaan silloin, kun on kysymyksessä jonkinnäköisiä äh, verokannustimia tai helpotuksia sen myöteen. Fintech-ratkaisut voisivat avata uusia mahdollisuuksia tällä alalla. Kuten APGn kokemukset osoittavat, niin verokannustimet ovat välttämättömiä. Olisi avuksi, jos palveluntarjoajien ei tarvitsisi etsiä kaikissa jäsenvaltioissa kaikkia mahdollisia vaatimuksia, jotta täyttäisi ne vaatimukset, joita tarvitaan kussakin maassa verokannustimien tarjostamiseksi. Ja jos esimerkiksi ei jopa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisilla olisi koottuna kaikki tämä informaatio, se voisi olla hyväksi. Ja jäsenvaltiot, jotka haluavat hyötyä optimaalisesti PEP-aloitteesta, voisivat toimia nimenomaan kansallisella tasolla. Tällä hetkellä parhaat käytänteet ovat äh, Isossa Britanniassa äh, Nestin ja automaattisen jäsenyyden myötä. PEP antaisi mahdollisuuden yksittäisille jäsenvaltioille äh, mahdollisuuden osallistua kehittyviin eurooppalaisiin PEP-markkinoihin, jotka tulevat olemaan todennäköisesti huomattavasti paremmat kuin kotimaiset eläkejärjestelmät pitkällä aikavälillä. Tämä on ajatus, tai ajatus jota eh, ei pitäisi säätää Euroopan tasolla sen vuoksi, että tämä on ensinnäkin eh, eläkkeet kuuluvat eh, jäsenvaltioiden päätäntävaltaan ja sen lisäksi me APGssä mielellämme jaamme omaa osaamistamme parlamentin ja muiden toimielinten kanssa, mikäli tämä olisi avuksi esittelijälle ja muille keskeisille toimijoille tässä asiassa. Nyt esittelijä ja varjoesittelijät, niin kuin sanoin, puhe aikaa annamme kaksi minuuttia, jotta asiantuntijat voivat sitten kolmessa minuutissa vastata. Ensimmäiseksi esittelijämme Sofi Intveld Aldesta esittelijä. Um, Kiitos, minä voin puhua hyvin lyhyesti ja jättää mahdollisimman paljon aikaa keskustelulle. Aikaahan ei ole paljoakaan. Olen kiitollinen panelistien puheenvuoroista. Saimme niistä paljon tietoa. Kaikki ovat korostaneet sitä äh, valtavaa monimutkaisuutta, joka tähän aiheeseen liittyy totta kai kaikkiin kysymyksiin liittyy aina myös politiikka. Jos ei puoluepolitiikkaa, niin kansallista politiikkaa. Vaikka sekin poistettaisiin, niin aihe on siltikin monimutkainen. Herra Byhlä sanoi kohteliaasti, että aikataulu on melkomoinen haaste. No haastehan on hyvä asia. Onnistu onnistummeko sitten juuri tässä aikataulussa, niin sitä en tiedä. Lopputulos luonnollisesti on tärkeämpi, mutta katson kuitenkin, niin kuin äh, Ann Fili sanoi, että jos onnistuisimme löytämään hyvän ratkaisun hyvän ehdotuksen pohjalta, niin se voisi sitten raivata tietä muille tuotteille tai järjestelyille. Toistaiseksi mielelläni haluan kuunnella näkemyksiä. Me kuulemme moninaisia sidosryhmiä. Aion olla läheisessä yhteistyössä varjoesittelijöiden ja myös lausunnon antavan, antavien valiokuntien valmistelijoiden kanssa. Toivon, että löydämme sopimuksen mietintötekstistä parlamentissa, joka saa laajan enemmistön tuekseen. Luonnollisesti Keskustelen myös jäsenvaltioiden kanssa. Sielläkin tehdään läksyjä ja koetaan niitä samoja ongelmia, joita me. On löydettävä ratkaisuja näihin kysymyksiin. Äh, lisäeläkelaitos, niiden rooli, oletusarvot, kansalliset toimivaltuudet, tämä lokerointikysymys, pääoma, kaikki kaikki nämä kysymykset, pitkä luettelo kysymyksiä on käsiteltävä. Jäsenvaltioilla on omat järjestelmänsä joka alalla ja joka palvelun tarjoajalla on erityispiirteensä. Vaikkakaan ei haluaisi katsottaa haastetta suoraan silmiin, niin ei se mihinkään sitä katoa. Eli mielelläni teen kaikkien kanssa yhteistyötä. Kiitos. Sophie, this was rather summary of your view Kiitos. Nyt, jos sopii, niin kuuntelemme muita varjoesittelijöitä EPPstä. Brian Hayes. Much, uh, President and our experts today. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa vieraille ja asiantuntijoille tähän tärkeään kuulemiseen. Olen esittänyt kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on kompleksinen, monimutkainen alue. Pitää varmistaa, että varmuutta syntyy prosessin aikana, ettei tilanne pahene, koska niin kuin olen toistuvasti sanonut, Jor kaksi keskustelun yhteydessä tässä on kyse muiden ihmisten rahoista. Meidän pitää varmistaa, että kun suunnitellaan tämä järjestelmä, se toimii, ettei tästä tule vain joku mikä tahansa järjestelmä, tai kukaan ei käytä. Silloin eh, sitä ei tavallaan havaita. Se pitää löytää oikea balanssi. Toisaalta kuluttajasuojan kohdalla erittäin perustavanlaatuinen kysymys, tai kysymyksiä tuli esiin näistä maksuista ja kustannuksista. Ja toisaalta sitten sellainen järjestelmä, jota ala tarjoaa eri, tässä pitäisi löytää tämä tasapaino oikein. Meillä on tässä kyllä kunnianhimoinen aikataulu, mutta meidän pitää varmistaa, että tämä suunnittelu sujuu oikealla tavalla, saavutetaan tavoitteet. Otetaan tässä vain yksi kommentti käsittelyyn, jonka Van Marten, professori Van Marten esitti kysymä IORP kahdesta ei juurikaan eroa verrattuna lisäeläkelaitoksen yleensä, mutta varmaankin voidaan sanoa olosuhteissa, missä me ollaan vielä nähneet sitä, että direktiivi olisi kunnolla siirretty kansallisen lainsäädäntöön. Miten kukaan voi tällaista väitettä vielä esittää näin varhaisessa vaiheessa? Ja myös tässä on kaksi perustavanlaatuista kysymystä, nimittäin täysin rahoitettu. Se on iso ongelma IORP 1, mitä tulee tähän järjestelmään, miten se voi toimia räätyltävältä pohjalta. Ja sitten paljon suurempaa varmuutta kysymykseen näihin kotia oston maan väliseen tilanteeseen ja mahdollisena arbitraasi asioihin. Miten voitaisiin tästä kommenttia esittää ennen kuin on tarkasteltu, miten tämä etenee, ellei pysty näkemään tulevaisuuteen, sitten hienoa, jos joku pystyy. Sitten yksi kysymys vielä liittyy ei, ei, ei jopaan. Euroopan vakuutuseläkeviranomaisena, onko ja jopa oikea elin tätä varten tämän kysymyksen. Tietenkin tavallaan yhdellä tasolla etu on siinä, että tämä on yleiseurooppalainen sääntelyviranomainen, joka sääntelee yleiseurooppalaista tuotetta, silloin tämmöistä loogista, että ei jopa on se, mutta kuitenkin monet näistä päätöksistä tehdään jäsenvaltiotasolla. Ja luommeko tässä enemmän taakkoja ihmisille? mikrofoniin. Luommeko tämän seurauksena vielä suurempia taakkoja? Kysyn tämän kysymyksen ja en ole vielä päättänyt omaa mielipidettäni, mutta haluaisin kuulla teidän näkemyksenne. Sitten vielä toinen kysymykseni, koko kysymys takauksista verrattuna avoimen elinkaarivaihtoehtoon. Onko puhujilla ehdotuksia siitä, miten voimme paremmin käyttää sekä elinkaarta että takausvaihtoehtoja sovittaa ne kuluttajan tarpeisiin, koska yhdellä tasolla tietenkin suuri enemmistö ihmisistä haluaa takaukset, koska he haluavat tietää, mihin investoinnit saatavat ainakin tämän loppujen lopuksi takaisin itselleen, mutta olen kyllä sitä mieltä, ja kysymys kuuluu, jos rajoitamme tämän takauksiin, niin otetaanko silloin pois koko joukko toimijoita, jotka eivät tartukaan näihin vaihtoehtoihin johtuen vaikeuksista tässä alhaisen tuotannon ympäristössä. Sitten vielä yksi kysymys tästä, tästä kompartimenttilokerokysymyksestä. Onko tämä ehdotus byrokraattista mielettömyyttä, kun ajatellaan sitä, mihin, mitä, minkä haluamme saavuttaa. Ajattelen tässä joitakin kommentteja, joita kuulimme alan edustajalta tänään. Miten realistista tämä kaikki on? Että lokero lokerolta pyydämme, että tämä otetaan käyttöön. Tällaisia kysymyksiä minulta, kiitos. Kiitos, ainakin kolme kysymystä kuulimme. Eli yksi minuutti per kysymys. Katsotaanpas, miten tämä onnistuu. Kuka haluaa näihin vastata? Please, professor. Olkaa hyvä, herra professori. on the last question of uh, Kenties tähän viimeiseen kysymykseen näistä lokeroista, osastoista, täytyy olla käytännönläheinen. Täytyy ottaa huomioon, että Tässä on oma logiikkansa. Eli tällainen PEP-tuote sitten eri maissa olisi loogisesti eh, käytössä. No sitten ei jopa ja PEP-tuote. Jos haluamme löytää ratkaisun PEP-tuotteelle, niin Tätä aihetta ei pitäisi sekoittaa lisäeläkelaitos kysymykseen. Tässä on kyse eri asioista. Tietenkin ratkaisu olisi sellainen, jossa yritys takaisi peruseläkkeen, mutta tämä PEP-tuote olisi täydentävä eläke. Se ei siis korvaisi toista pilaria. Toisella pilarilla on omat rajansa. Näin ollen on syytä pohtia mahdollisuutta täydentää tätä. Kuka vielä haluaa reagoida? Olkaa hyvä. Yes. Uh, maybe a... Ehkäpä äh, kommentoin näistä takuista, jos kysytään kuluttajilta, jos äh, kutsutaan itsenäisiltä ammatinharjoittajilta, he äh, pitävät näistä takeista, mutta se ei anna kuitenkaan mitään tuottoja. Mutta voisi sanoa, että he pitävät tästä turvallisuudesta, joten tällainen yhtenäinen elämän sykli ja takuut, se olisi mahdollista, mutta sen täytyy myös sopia kansallisiin malleihin, koska maat ovat hyvin erilaisia siitä, millä tavalla ne tarjoavat perustulon Eli jos maassa on parempi perustoimeentulo, niin silloin tarvitaan vähemmän takuita. Joten minusta tämä tämmöinen eh, elämän sykli on, on parempi, koska silloin siinä on mukana kaikki osakkeet ja muut eh, riskiä kantavat elementit ja sitä kautta tuotto on parempi. Kenties vastauksena tähän elinkaaria takuukysymykseen. Tarttuisin siihen, mitä Amundin kollega sanoi. 90 prosenttia prosenttia tuloksista oikeastaan on myönteisiä. Toisaalta, jos katsomme vaikkapa tätä salia, niin joka kymmenes sitten kärsisi tappion eläköityessään. Eli siitä puhutaan, taikka sitten joka kymmenes vuosi tulisi tappiota. Kyse ei ole pelkästään yhdestä tai kahdesta prosentista, vaan kymmenestä kahdesta kymmenestä prosentista. Näin on käynyt Yhdysvalloissa, Australiassa rahoituskriisin aikana. Eli jos katsotaan tätäkin salia ja todetaan, että minä nyt olen se joka kymmenes henkilö, olenko minä valmis kärsimään tämän tappion sitten eläketuloissani niin, rahoituskriisin aikana ja vastaan tähän kyllä, niin sitten elinkaarimalli on oikea ratkaisu. Sitten Solvenssi 2 vaatii, että meillä on turvataso, joka on sadoissa vuosissa. Jos samassa salissa lasketaan ihmisiä, niin vain eh, yksi kahdesta sadasta henkilöstä joutuisi kärsimään tämän tappion, ja se voi olla paljon pienempi tappio kuin 20-30 prosenttia. En sano, että nämä vaihtoehdot nyt olisivat käsittelyssä. Sanon vain, että täytyy pohtia tarkkaan, että jos meillä on PEP-tuote, joka saa eh, Euroopan akkreditoitun takuutason, niin pitää varmistaa, mitä tämän tuotteen sisällä sitten on. Kun puhumme palainhoitajille tällaisista yhdistelmätuotteista, niin ne voivat olla mahdollisia. Emme väitä, että, että tämän tulisi oltava pelkästään vakuutustuote turvallisuuden takia, ja sitten varainhoitajat toteavat, että tuottoakin tarvittaisiin. Voinko aivan nopeasti vielä todeta, ei jopa tarjoaisi sitten sertifikaatin, mutta tässä täytyy ajatella tätä lok lokeroajattelua. Silloin tarvitaan paikallisia valvontaviranomaisia. Muidenkin täytyy voida esittää kysymys. ST-ryhmästä Kosolino, olkaa hyvä. Si, Minä korvaan kollega Sorun ja luen tekstin, jonka hän on minulle toimittanut. PEP-tuotteen käyttöönottoehdotus, aivan niin kuin on muistutettu, jo esittelijänkin puolesta hyvin kunnianhimoinen hanke sekä aikataulun että sisällön suhteen. Halutaan ratkaista tiettyjä haasteita, joita unionissa lähivuosikymmeninä on edessä. Riittää, kun ajattelemme väestön vanhenemista. Tarvitaan myös pitkän aikavälin investoinneille tukea ja on huomioitava myös Euroopan talouden tarpeet. Tämän lisäksi PEP-tuote voisi olla mahdollisuus taata äh, eläketuloja monille kansalaisille eläkeiässä. Työväestö on aina vain yhä liikkuvampaa mantereellamme. Tämän takia eläketuote voisi olla hyödyllinen väline näissä poliittisissa haasteissa, kun Euroopan integraatio etenee uusille aloille ehdotuksen yksityiskohtia täytyy vielä käsitellä, niin kuin tämäkin keskustelu osoittaa. Täytyy käsitellä myös teknisiä yksityiskohtia, esimerkiksi näitä lokerokysymyksiä. Haluaisinkin kysyä, että koska nyt on puhuttu näin paljon tästä oletusarvoisesta investointimahdollisuudesta, niin onko mahdollista todella suojata kuluttajia tässä tuotteessa ja mahdollistaa markkinoille eri toimijoiden toiminta? Tämän kysymyksen kollegani haluaa esittää ja haluan kiittää huomiostanne ja tästä näkemysten vaihdosta aiheessa, joka on äärimmäisen tärkeä ja toivottavasti saamme siinä myönteisiä tuloksia aikaan. Kiitos. Tässä oli yksi kysymys. Kuka haluaisi siihen vastata? Olkaa hyvä. Maybe one comment um, on um, product successful also for, consumer. Kommentti siitä, miten tehdä tämä äh, mielenkiintoiseksi äh, kuluttajille. Paikalliset ovat hyvin tärkeitä. Jos täytyy huolehtia siitä, että kustannukset ovat matalat niin, että, että tähän voidaan osallistua ja että pienemmät operaattorit voivat myös osallistua ja saadaan yhtäläisemmät lähtökohdat Minusta olisi avuksi varsinkin, jos olisi jonkinnäköistä keskitettyä informaatiota esimerkiksi eri jäsenvaltioiden verojärjestelmistä. Ei jopasta, äh, ei jopa voisi olla tässä avuksi varsinkin pienille toimijoille äh, tarjo- ja tarjota niille ratkaisuja unionin laajuisesti. Miss want to also... Kiitos. Ilmeisesti Rova Fili haluaa myös vastata. To make PEP, for, PEP on menestys kuluttajien parissa, niin tämä on hyvin tärkeä kysymys. Haluaisin vielä korostaa, että me puolemme äh, tarjoajien monimuotoistamista ja verkkoedustusta ja tarjoamista ja Fintechillä voisi tässä olla oma roolinsa. Haluaisin mainita robottineuvonnan, jolla neuvotaan kuluttaja, kun he valitsevat tuotteita, sijoitustuotteita. Mitä tulee sitten ö, oletusarvo vaihtoehto, en tee mitään koko ehdotusta, mutta eri vaihtoehtoja pitäisi pohtia, erityisesti life cycle-strategioita, jos ne kunnolla täytäntöön pannaan, sitä pitäisi pohtia. Uh, thank you very much. Let's move to next. Kiitos. Sitten ECRstä ei näy ketään olevan paikalla. Pitääkö tämä paikkansa? Ei. Sitten Martin Södevan Guesta, olkaa hyvä. Niin, Ähm, äh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitokset äh, kaikille puhujille erittäin mielenkiintoisista näkökulmista PEPPstä. On erittäin mielenkiintoista, että eri intressit tulevat selväksi, kun on niin paljon eri mm, suunnasta puhujia ja teitä tuskin hämmästänee, hämmästyttänee se, että minun ryhmäni ja minä me olemme yleisesti ottaen hyvin kriittisiä yksityisiä eläkevakuutuksia vastaan, koska meidän mielestämme pitäisi eh, olla eh, kunnollinen keino estää eh, ikääntyneiden ihmisten köyhyys. Eli täytyisi esimerkiksi ajatella finanssimarkkinoiden kriisiä USAssa, jos, joka iski erittäin pahasti yksityisiin äh, vanhuuseläkkeisiin, jossa ihmiset äh, oikeastaan jäivät yhden yön aikana täysin ilman eläkettä. Ja jos katsotaan nyt äh, esimerkiksi Saksan markkinoita, jossa on otettu käyttöön uudenlaiset tällaiset eläkevakuutustuotteet, jos josta ei esimerkiksi saada tarpeeksi informaatiota. Herra Bysler on ehkäpä tästä eri mieltä. Mutta äh, Bundeshallitus äh, on että tällä hetkellä nyt ollut jossain määrin kriittisempi tätä kohtaan sen vuoksi, että mm, esimerkiksi lakisäänteinen eläketaso on laskenut. Äh, haluaisin Büchleriltä ja Aguilanilta tietää. Komissiolla on tutkimus, josta käy hyvin selväksi, että jos otetaan käyttöön PEP, e niin noin 700 miljoonaa euroa tarvitaan markkinoille. Mistä tämä raha tulee? Teidän mielestänne tuleeko se yksityisiltä säästäjiltä vai muista rahoitustuotteista? Mistä tätä likviditeettiä saadaan? Ja sitten kysymys Filille. Mitä etuja te näette kuluttajasuojassa tässä komission ehdottomassa tuotteessa verrattuna kaikkiin niihin positiivisiin näkökulmiin, jotka te äh, mainitsitte liittyen tähän äh, maksuin maksettuun äh, vanhuseläkkeeseen? On. Kaksi kysymystä tässä kuulimme. Tobias Puhelö, olkaa hyvä. Uh, I can make it short. Uh, actually I'm... Aivan lyhyesti. En tiedä, mistä nämä 700 miljardia tulee. Uh, tutkimuksen toki olen nähnyt. Jos puhumme aikahorisontista, jollainen tässä saattaisi tulla kyseeseen, niin varmasti paljon pienemmästä summasta lähdetään liikkeelle. Mistä? To react also. Uh, I don't know what is the, the origin. En tiedä, onko tämä luvun alkuperä, jonka mainitsitte, 700 miljoonaa säästöt tai pikemminkin miljardia niin voin sanoa sen verran, että tällainen eläkeratkaisu ei, tule, ei kerää yhdessä yössä valtavasti säästöjä. Tämän tyyppiset tuotteet vaativat aikaa, jotta ne pääsevät markkinoille, jotta ne ihmiset ymmärtävät niiden merkityksen. Ei mitään ihmettä tule nopeasti tapahtumaan. Voimme odottaa, että tämä kuitenkin tapahtuu keskiaikavälillä. Tämä voi tätä kautta muodostua hyväksi ratkaisuksi, tällaiseksi täydentäväksi ratkaisuksi, ratkaisuksi. Emmekä odotakaan, että vedättäisiin pois säästöjä tämänhetkisistä järjestelmistä, joita on nyt on olemassa. Me olemme sitä mieltä, että PEPin ei pitäisi alkaa suoraan kilpailla tämänhetkisten kansallisten tuotteiden kanssa, joita on tarjolla eri markkinoilla. Thank you. There was also... Kiitos. Anna Filillekin esitettiin kysymys, mutta jos komission edustaja haluaa nyt reagoida tähän 700 miljoonan, äh, miljardin kommenttiin, saatte puheenvuoron tässä vaiheessa. As I said in my... Niin kuin sanoin alustavassa vastauksessani, PEP ei ole mikään ihmelääke, taikakonsti muuttaa eläkejärjestelmä. Pääasiassa se on suunnattu tietyille tahoille. Ta- halutaan lisää kilpailua näille eläketuotemarkkinoille niin, että voidaan tarjota kuluttajille sellaisia tuotteita, joita he eivät ole aiemmin voineet käyttää, mutta ei tämä mikään taikalääke, ihmelääke ole. Ja nyt komissio 700 miljardia. Kysymys näistä miljardeista yhdessä minuutissa. Thank you very much. Kiitos. Kiitos, että esititte nämä kysymykset. Nämä luvut, jotka te mainitsitte, tulevat meidän vaikutusten arvioinnista, joka oli tämän ehdotuksen yhteydessä. Muutama selvennys. Ensinnäkin Aivan kuten oikein mainitsitte, niin PEP ei itsessään tule auttamaan tätä eläkekuilua päinvastoin. Ja tällä ehdotuksella me olemme ajatelleet kaikkia kuluttajia, jotka ovat kärsineet siitä, että jäsenvaltiossa tarjonta on liian vähäistä. Ja sen vuoksi me järjestimme tällaisen julkisen kuulemisen – ja me saimme noin, meillä oli siis 500 kansalaista, jotka henkilökohtaisesti vastasivat kyselyyn. Ja he toivat esiin erilaisia kommentteja eläkkeen tasosta ja riittämättömästä tasosta tai tarjonnasta ja heikkouksista, mitä tietyillä tuotteilla on, locked-in-syndroomaa ja se, että ei ole markkinoilla tarjontaa ei ole tarpeeksi sekä avoimuuden puutte kustannuksista ja maksuista. Ja siihen me yritämme nyt puuttua esittämällä ehdotuksen lisätuotteesta, joka on vapaaehtoiselta pohjalta ja antaa tietyille ihmisille, joilla tänä päivänä ei ole pääsyä eläketuotteisiin, tai työeläkkeeseen, että ne pääsisivät tähän tuotteeseen. Esimerkiksi itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka eivät voi maksaa työeläkettä, voivat osallistua tähän tuotteeseen. Tai sitten me voimme ajatella esimerkiksi sukupuolikuilua. Äiti, joka keskeyttää uransa muutamiksi vuosiksi hoitaakseen lapsia, ei ole kykennyt, kyennyt tietyn vuosien ajan maksaa tällaista tuotetta ja hänen pitäisi voida maksaa BEPPiin. Te kysyitte myös näistä luvuista. Me olemme työskennelleet äh, markkinoilta kerätyn datan pohjalta sekä teknisen äh, avun perusteella, jota ei jopa meille antoi. Ja sen perusteella mahdollista on saada henkilökohtainen eläke, joka voisi olla joka nousta 2100 miljardiin euroon vero tuin. Tämä voisi tulla kahdesta lähteestä. Ensinnäkin, että olisi todelliset sisämarkkinat, tänä päivänä markkinat näille eläketuotteille ovat sirpaloituneet, mutta me haluamme luoda avoimet todelliset markkinat, ja me pyrimme myös avaamaan myös niiden tarjo- palveluntarjoajien määrää, jotka markkinoille tulevat. Ja näin markkinoille tulisi enemmän tuotteita ja parempia tuotteita, koska kilpailu lisääntyisi. Ne ihmiset, joilla ei ole tarpeeksi valinnanvaraa tai, tai tarjontaa, voivat osallistua Pepsiin, ja me toivomme, että, että tämä lisääntynyt tarjonta tar antaa mahdollisuuden myös äh, niille ihmisille, joilla on matalat tulot, äh, osallistua vaikkakin pienellä summalla kuukausittain niin, että he voivat sitten kartuttaa säästöään. Eli käyttämällä äh, verokannustinta jäsenvaltioissa se voisi lisätä tätä ähm, eläkkeiden määrää 2100 miljardiin euroon. So now we know more. No niin, nyt tiedät, tiedätte tästä enemmän. Seuraavaksi edustaja Annemans, INF. E Ik heb eh, eigenlijk ehm, maar één kleine vraag. yksi kysymys professori Mertenille Tämä kolmas pilari, niin kuin tätä esi- tämän esittelitte Belgiassa esimerkiksi, se olisi kilpailukykyinen mielestäni kilpailussa mm, eläkesäästön kanssa, joka on tällainen veroetuja, veroetuja myöntävä järjestelmä, se pitäisi olla tällainen veroatu. Kuulin teidän sanovan tämmöiseksi täydentäväksi tarkoitettu toinen pilari, Eikö tämä jollakin tavalla kuitenkin houkuttele resursseja myös kansallisista eläkejärjestelmistä tähän uuteen? Kiitos. Tämä oli varmasti professorille osoitettu kysymys. Olkaa hyvä. Thank you. Um, before I answer that question... Ennen kuin vastaan kysymykseen, sanoisin edustaja Heiselle, että en tarkoittanut tietenkään sitä, että kritisoitaisiin hyviä elementtejä tässä asetuksessa, mutta mutta kun verrataan äh, Europe 1, niin tarkoituksena tulisi olla se, että rajat ylittävän liikenteen tulisi olla helpompaa. Silloin kun kyse on etuusperusteisista järjestelmistä, niin äh, tämän halusin vielä tähän lisätä. Sitten kysymyksenne siitä, voisiko PEP vaikuttaa toisen pilarin eläkkeiden verokohteluun? Het, van middelen zelf, het volume zelf. Ja. Ehm, ehm, näitä no. resursseja siis, tai säästöjä. I always say yes and no. Sanon vastaan aina kyllä ja ei. Kyllä, sen takia, että kun esimerkiksi Alankomaissa on järjestelmä, jossa kolmannen pilarin etuisuuden saadakseen täytyy olla ensimmäisen ja toisen pilarin toimintaa, mutta joissakin jäsenvaltioissa ei ole tällaista järjestelmää. En tiedä, miten Belgiassa tämä toimii. Olemme halunneet tällaisen kompensaatioajatuksen toteutumaan myös Euroopan tasolla niin, että huomioitaisiin myös ensimmäinen ja toinen pilari tällä tavalla. Joissakin jäsenvaltioissa tällainen järjestely ei päde Eli PEP-tuotteella ei olisi tällaista vaikutusta. Thank you. So this was round... Kiitos. Varjoesittelijöiden kierros on nyt käyty. Kaksi valiokuntaa antaa myös lausunnon tähän mietintöön. Työllisyysvaliokunnan lausunnonlaatija, haluatteko käyttää puheenvuoron sitten kysymyksiä? Olkaa hyvä. Ganz vielen Dank und äh, zwar äh, Kiitos. Ja kiitän Ekon valiokuntaa siitä, että tämä kuuleminen järjestettiin. Minä olen tällainen ähm, oppilas vielä. Opin koko ajan, koska olen äh, tai tulen kehittelemään tätä mietintöä toisesta poliittisesta näkökulmasta. Minun tehtäväni äh, sosiaali- ja työllisyysvaliokunnassa on määritelty hyvin selkeästi ja näen tehtäväni, tai siinä näen määritelmän PEPistä selkeänä määr, täydentävänä ja että sitä ei saa sekoittaa toiseen pilariin ja varsinkaan ei ensimmäiseen pilariin. Ja silloin tässä tulee jo ihan selvä tavallaan kanta että suhtaudun komission ehdotukseen suurella sympatialla ja toivon, että rahoitusteollisuus, joka täällä on hyvin edustettuna, ei näkisi vain ongelmia, vaan ongelmien ratkaisuja etusijalla, koska tällainen tuote voisi olla hyvinkin houkutteleva eurooppalainen tuote. Ja te tiedätte, miten kansalaiset suhtautuvat EU-hun ja jos tämä tuote nyt sitten näinä aikoina, jos me onnistuisimme viemään sen niin pitkälle, että sitä tulisi menestys unionille ja että se saataisiin käynnistettyä ennen vaaleja, niin se olisi meille unionille hyvä asia, ajatellen kuinka ihmiset Eurooppaan suhtautuvat. Mutta minusta tämän täytyy olla legitiimi, koska tässä puhutaan sellaisista kohderyhmistä, kuten komission edustaja mainitsi, esimerkiksi naiset – itse mainitsisin paljon muitakin. Eh, vanhemmat, eh, jotka lahjoittavat tämän lapsilleen. Ja vaikka se nyt sitten sijoittaisivat siihen joka kuukausi vain 50 euroa, niin vuosikymmenien kuluessa siitä tulee aika mahtava tuote. Ja sitten kun nuoret eh, ottavat itse itselleen kustannukset, kun he ovat ammattielämässä, niin silloinhan me olemme tehneet tästä menestyksekkään tuoten. Joten minusta suhtautukaa tähän positiivisesti ja myös Ekon, jolla on, Ekon valiokunta, jolla on siis selkeä toimivaltuus näissä taloudellisissa kysymyksissä, että te pyritte myös ratkaisuihin. Ja, no, esittelijä on erittäin äh, pätevä ja äh, minä sosiaali- ja työllisyysvaliokunnan esittelijänä otan ehkäpä mukaan muutamia erilaisia näkökulmia, mutta en mitenkään ristiriidassa. For your, for your opinion. Kiitos tästä kannasta. Myös IMKON lausunnonvalmistelija on paikalla. Olkaa hyvä. Ja Niin, puheenjohtaja. Äh, kiitän äh, Ekon valiokuntaa tästä kuulemisesta. Tämä oli todellakin mielenkiinnosta Vaikkakin luonnollisesti äh, seuraavina viikkoina minulla syntyy vielä useita useita kysymyksiä. Minä pidän äh, lähinnä näköpiirissäni kuluttajasuojan. Ja PEP tulee olemaan äh, niin menestyksekäs kuin se on parempi kuin muut tuotteet. Eli kuluttajan täytyy tietää, mitä minä saan ja mitä minä tapahtuu ja koska ja kuinka. Ja se, että täytyy huomioida myös kansalliset tuotteet, jotka ovat parempia tai huonompia. Tämä, tästä tulee nyt todella monimutkaista. Otan esimerkiksi ää, ähm, nämä ää, äh, lokerot esimerkkinä. Niin kauan kuin ollaan sitten ää, äh, tai pysyy Belgiassa, Ranskassa tai Saksassa ja maksaa maksunsa, se on ihan ok. Mutta sitten kun ää, äh, siirtyy muualle, herää ää, kysymyksiä. No mikä sitten on se eläkeikä Belgiassa 62, Saksassa 67, Ranskassa 65. Mikä verotusjärjelmä? 28 jäsenvaltiossa ei ole yhtäläistä verotusjärjestelmää. Eli mitä osaa ja kuinka verotetaan, siinä on hyvin suuria eroja, miten se toimii. Eli siinä vaiheessa, kun haluaa nämä lokerot kerätä yhteen, Eli mitä sitten, jos on yksi maa, jossa maksetaan eläkettä 62-vuotiaana, jossain maasta se tulee vasta 67-vuotiaana, minkä maan säännöt ovat voimassa, miten se lasketaan. Eli tässä on nyt hyvin paljon kysymyksiä, joihin komission asiantuntijoidenkin täytyy löytää vielä vastaus. Eli me haluamme avoimen hyvän tuotteen kuluttajalle. Kuluttaja täytyy informoida, sen täytyy olla tehtävissä sillä tavalla, että siitä ei tule liian kallista – niin, että kaikki rahat katoavat näihin eh, maksuihin ja kustannuksiin, vaan niin sillä tavalla, että me haluamme mielellämme tarjota hyvää tuotetta ja toivon kaikkea hyvää Pepsistä. Mutta tässä on nyt kuitenkin koko joukko kysymyksiä toteutettavuudesta. Kiitos tästä lausunnosta. Nyt en ole nähnyt kenenkään pyytävän puheenvuoroa ilman esittää menettelyssä ilman puhujalistaa. Edustaja Beres, olkaa hyvä. Kiitos tästä ensimmäistä näkemysten vaihdosta tässä aiheessa. Aikataulutus on kyllä hyvin kunnianhimoinen. Pahoittelen kahdelle asiantuntijalle että en ollut paikalla alusta saakka, en kuullut heidän puheenvuoriaan. Kysymys verotuksesta on aihe, joka aina tulee vastaamme silloin, kun kyse on rahoitusmarkkinoista ja rajat ylittävästä toiminnasta. Ja tähän liittyy vielä sekin, että kansalaiset ovat suoraan tähän asiaan yhteydessä tarvittaisiin sellainen verojärjestelmä, joka soveltuisi tähän kysymyksen käsittelyyn. No siirrettävyyskysymys. Professori Van Merten totesi, että, äh, rat, totesi, että tämä mm, ehdotus ratkaisee tämän siirrettävyyskysymyksen. En, en usko, että näin käy. Eihän se rat, siirrettävyysongelmaa ratkaise olemassa olevien järjestelmien todellinen siirrettävyys täytyisi hoitaa kuntoon ja tätä kautta ratkaista kysymys. No sitten tällainen fallback, turvajärjestely ja oletusarvoinen valinta. Tästä periaatteesta me olemme samaa mieltä, mutta haluaisin kyllä vielä varmistaa asiantuntijoilta, että jos kyse on todellisesta eläketuotteesta, niin tämän oletusarvoisen vaihtoehdon tulisi olla eläketuote, eikä mikään säästöpääomatuote. Täytyy siis varmistaa, että on olemassa takeet myös investoineille muutoinkin kuin vain nimellismäärän suhteen jos me haluamme, että tämä on houkutteleva tuote säästäjille. On paljon muitakin kysymyksiä, joita pitäisi käsitellä, mutta tässä nämä muutamat seikat, joita halusin nostaa esille. Kenties vielä yksi kysymys sallitte. Tämä liittyy EIOPAan ja se nousi esille jo useassa puheenvuorossa. Haluaisin vielä varmistuksen sille, että uudistus, jota nyt ehdotetaan EIOPAan, kattaisi myös teidän huolenne? Vai katsotteko, että vielä pitäisi vahvistaa EIOPaa tältä osin? Thank you. So now we are ten... Kiitos. Nyt meillä on vielä 10 minuuttia aikaa jäljellä. Nyt pyytäisin kaikkia vieraitamme käyttämään puheenvuoron kolme, neljä lausetta, jos haluatte vielä reagoida myös edustaja Beresin esittämiin kommentteihin. Sitten lopuksi vielä pyydämme Sofiita käyttämään loppupuheenvuoron. Kenties lähdemme nyt vastakkaisessa järjestyksessä liikkeelle. Eli tohtori Orlemans, olkaa hyvä. I agree very much on your... Kiitoksia. Olen kovasti samalta siitä, että ongelma tämä pitäisi määritellä eläketuotteeksi, jos ei vain pääomatuotteeksi mutta kun ajatellaan eri järjestelmiä jäsenvaltioissa, mielestäni on tärkeää, että huolehditaan siitä, että informaation yhteydessä voidaan siirtää pääomatuotteesta eläketuotteeksi. Tämä olisi hyvä ehdotus ja ei jopa tässä varmasti voi olla avuksi. Se voi luoda tarvittavaa avoimuutta, mitä tulee veroihin. Kommentoin tässä samalla myös aikaisempia kommentteja a little bit of time problem. So. Pienoinen aikatauluongelma meillä on nyt. Katsotaan, miten muut vastaavat ja sitten varjoesittelijä. Ja... Olkaa hyvä. Äh, Anne Fili. Vastauksena edustaja Beresin kysymykseen oletusarvosta ja tämän tuotteen lunastuksesta, maksatuksesta kansallisella tasolla on suuria eroja. Joissakin eh, tapauksessa tuottoa pidetään ensisijaisena sitten, joskus on taas pääomamaksatus. Haluamme jättää varaa kuluttajalle tämän suhteen. No sitten valvontaviranomaisuudistus. Me emme ole ollenkaan tyytyväisiä. Kuluttajan suoja-aspekti ei ole otettuna huomioon tässä uudistuksessa. Toki voimme kiittää ei jopa tästä PEP-tuotteen akkreditointihankkeesta. Professor van Mieren. Ja nyt professori Van Metten. Uh, question about the, uh, niin, kysymys näistä lokkeroista ja siirrettävyydestä. No, siirrettävyys ei se nyt kaikkea ratkaise, mikä on pöydällä, mutta tämä lokkero lähestymistapa on hyvin nerokas tapa, koska se helpottaa siirrettävyyttä. Ei se ole toki täydellinen, ei e olisi vielä parempi, mutta se nyt on ehkä liian pitkälle menevä. Näin, kiitos. Okay, thank you very much. Now Bernard. Kiitos. Seuraavaksi Bernard Agulon. En toista mitä tässä Beukin edustaja jo sanoi veroongelma. Tästä kuulemme jotakin näkemyksiä, mutta onko nyt ehkä liian varhaista alkaa käsitellä tätä aihetta? Minä toivon, että löydämme hyvän ratkaisun, jotta ei sanella pakoteta jäsenvaltioille, vaan siitä se olisi järkevämpää, jotta voitaisiin helpottaa siirrettävyyttä, joka on ihan avainkysymys tässä projektissa. Tobias. Äh, ja viimeisenä, mutta ei vähempänä, Tobias Puhle. we agree taxation. Äh, Kiitos. Mehän sovimme, että verotus on avainkysymys. Meillä ei ole tähän ratkaisua, mutta olemme valmiita tekemään äh, rakentavasti työtä kaikkien kanssa. Ja ei jopa, se liittyy nimenomaan tähän kysymykseen, onko näitä lokeroita vai ei. Jos on lokeroita, niin silloin on kansallista valvontaa. Jos te puhutte enemmän tällaista yleiseurooppalaisesta tuotteesta, niin siinä ei Jopalla voisi olla suurempi rooli. Kiitos. Thank you very much all the guests. Kiitos kaikille vieraillemme. Nyt esittelijä Sofi Intveld saa vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Chair and... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos panelisteille ja kollegoille heidän tarjoamastaan panoksesta. En nyt, tee, en nyt anna mitään lausuntoja tässä vaiheessa, koska sitten joku heti suuttuu tai panikoi. Eli etenemme tässä aivan vaihe vaiheelta. Kuuleminen jatkuu. Sitten työstämme vielä työasiakirjan, jossa huomioimme kaikki nämä panokset. Se saadaan aikaiseksi tammikuussa. Muutama lyhyt kommentti kuitenkin. Ensin Guen kollegalle. Kuulin kommenttinne sananne. Mutta haluaisin korostaa sitä, että me puhumme täydentävästä järjestelmästä. Jos jäsenvaltiossa julkinen tarjonta on riittämätöntä. Tämähän ei välttämättä liity Eurooppaan, vaan siihen, että kansalliset viranomaiset eivät kanna omaa vastuutaan. Jos PEP on siis täydentävä, niin se täydentää siis jotakin. Kyseessä on kansallisten viranomaisten tehtävä ja tämä on myös kirjattu perussopimuksiin. Kyse on toimivaltuudesta, mutta myös velvollisuudesta. Tämä liittyy myös kommenttiin, jonka edustaja Annemans ja muutkin esittivät. Jäsenvaltiossa on huolia. Olisi naurettavaa, jos loisimme sellaisen järjestelmän, joka vaikuttaisi tai veisi jopa pohja pois olemassa olevilta kansallisilta järjestelmiltä. Ennen kaikkea niiltä, jotka ovat osoittautuneet olevan vakalla pohjalla. Sehän olisi typerää, näin me emme toimi. On kuitenkin niin monia, jotka perehtyvät tähän aiheeseen ja jos joku riski tällä on, niin varmasti se nousee kyllä esille seuraamme aihetta hyvin tarkkaan aivan niin kuin ENFn varjoesittelijäkin. Tarkoitus on siis luoda täydentävä järjestelmä, mutta me tunnustamme myös sen, että eläkekuilu on olemassa. olemassa. Joissakin maissa eläkekattavuus on hyvä, ei suinkaan täydellinen. Omassa niin meillä on vankka järjestelmä, mutta senkin täytyy sopeutua yhteiskunnallisiin muutoksiin, työmarkkina, väestökehitysmuutoksiin, rahoitusmarkkinamuutoksiin ja niin edelleen järjestelmää myös uudistetaan tarpeen mukaan. Tällä siis täydennetään tätä verokuilua. Edustaja Beres mainitsi kuilun naisten ja miesten välillä. Eli naiset saavat vähemmän palkkaa, vähemmän eläkettä ja sitten he joutuvat vielä säästämäänkin enemmän, jotta saavat sitten joskus eläkkeen. No sitten verokohtelu. Luonnollisesti verokohtelu on hyvin monimutkainen ja vaikea kysymys. Komissio valitsi oikein sen, että tätä ei oseta mukaan asetukseen, vaan tästä annetaan erillinen suositus. Olisi harha kuvitelmaa ajatella, että yksimielisyys saataisiin aikaiseksi, puhumattakaan konsensuksesta. Uskon kuitenkin, että talous- ja valiokunnassa voimme keskustella siitä, miten tämä suositus, jonka komissio antaa, sitten laaditaan? Saammeko sellaisen suosituksen, joka mahdollistaisi jäsenvaltiolle sen, että ne voivat vapaaehtoisesti tulla mukaan järjestelmään opt-in vaihtoehdon kautta? Tämä voisi olla yksi ratkaisu, jota voisimme tutkia. Viime kädessähän kyse on siitä, että järjestelmä järjestelmän täytyy olla houkutteleva ja luotettava. Luottamus varmasti on tässä keskeistä. Tuote on uusi, järjestelmä on uusi, sitä ei tunneta. Ihmiset hieman epäilyksellä katselevat tätä järjestelmää, mutta tämä epäluottamuskin täytyy sitten voittaa. Jos tuote ei ole houkutteleva, niin yrityksetkin sitten kenties luopuvat, eli kaikki sitten onkin aivan turhaa. No sitten tämä lokerokysymys. Ratkaisu täytyy tähänkin ongelmaan löytää. Komission ehdotus siitä, että jokaisessa jäsenvaltiossa viiden vuoden sisällä olisi tällainen sopiva lokero kaikilla toimijoilla, ei, ei se voi onnistua. Eli jos pienet palveluntarjoajat, alueelliset palveluntarjoajat ovat huonommassa asemassa – Kenties voitaisiin ajatella e- EIOPan roolia tai jonkinlaisia yhteenliittymiä, joka helpottaisi tilannetta. Ja sitten IORP, lisäeläkelaitoskysymys omassa maassani, tämä on herkkä aihe. Anne Manskin viittasi tähän. Luonnollisesti, jos meillä on sellainen toimiva järjestelmä lisäeläkelaitosten suhteen, joka todella toimii, niin ei pidä vaarantaa tilannetta. Jos sanotaan, että lisäeläkelaitokset jätetään täysin tästä ulkopuolelle, niin en usko, että näin radikaali ratkaisu on paras. Varmaan on jonkinlaisia väliratkaisuja, välimuotoratkaisuja, jotka mahdollistavat sen, että jotkut eläkelaitokset tai tietyn kategorian laitokset, niin kuin äh, herra Orlemans taisi todeta, että kyse on erilaisista oikeudellisista välineistä. Minä suhtaudun hyvin avoimesti kaikkiin mahdollisiin ratkaisuihin. Kuuntelen monia tahoja, eli sidosryhmiä lähiviikkoina ja työasiakirjan voin esitellä teille tammikuussa. Kiitos. Thank you very much. Uh, I guess the report... Kiitos. Mietintö lienee hyvissä käsissä. Kiitos kaikille varjoesittelijöille ja aivan erityisesti vieraillemme kiitokset. Seuraavaksi tiedossa on näkemysten vaihto tammikuussa. Mietintöluonnos esitellään helmikuussa ja tarkistukset 22. maaliskuuta. Tarkistuksia käsitellään 23. ja 4. huhtikuuta. Ekon äänestää kesäkuun neljäs päivä. Kiitos tästä erinomaisesta keskustelun avauksesta. Erityiskiitokset asiantuntijoille ja nyt menemme suoraan esityksestä seuraavaan kohtaan. There will be no one. Eh, I uh, know. I see Miss Miss uh, Miss Sanders. Please, would you be so kind and uh, get to your seat? Pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne niin, että voimme ryhtyä käsittelemään iltapäivän toista aihettamme. Ne, jotka haluavat jatkaa keskusteluja, toki se on mahdollista, mutta me haluamme jatkaa esitysistän käsittelyä tässä salissa. At the moment, I don't see him in the room. So there is just Miss Sanders She's there. And let's see who. Mr. Bank is there. I think I saw him before. Okay. So next point is uh, directive to empower. Seuraavaksi käsittelemme ehdotusta Euroopan parlamentin neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksen parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Ne, jotka eivät osallistu tämän kohdan käsittelyyn, pyydän heitä poistumaan salista, jotta me voimme jatkaa käsittelyä. So we have more than 250... Yli 250 tarkistusta on jätetty tähän ehdotukseen. Kyse on vähimmäistakeista, tarkastuksista yrityksen tiloissa, sakkomaksuista, keskinäistä avusta, jotta kilpailuviranomaiset voivat toteuttaa toimintaansa. Tarkoitus on varmistaa, että kun noudatetaan samoja kilpailun, kilpailusääntöjä, kilpailuoikeuden sääntöjä EU-ssa, niin taataan se, että todella kilpailu ja sääntöjen noudattaminen sisämarkkinoilla toteutuu. Neuvoston työryhmä on edennyt omassa työssään, kun se on perehtynyt tähän lainsäädäntöehdotukseen. Viron johdolla tehtävä työ todennäköisesti jatkuu vielä Bulgariankin kaudella ja saadaan yleinen lähestymistapa ensi vuoden toisella kolmanneksella. Tästä syystä on tehty ehdotus lykätä helmikuun loppuun Ekonin äänestystä tämän mietintöluonnoksen suhteen. Näin saisimme lisää aikaa vielä kompromissitarkistusten työstämiseen. Ensin kuuntelemme esittelijää Esittelijän sijaisena tänään on edustaja Sander. Viisi minuuttia esittelijälle, viisi minuuttia varjoesittelijöille ja sitten mahdollinen menettely ilman puhujalista ja sitten vielä komission edustaja. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, cher Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensin haluaisin pyytää anteeksi esittelijä Anders Schwabin puolesta. Ikävä kyllä hän ei voi olla tänään läsnä johtuen muista sitoumuksista. Näin ollen hän pyysi minua esittelemään seuraavan se, se puheenvuoron. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia muita kollegoja, jotka ovat tehneet tarkistuksia ja näin antaneet arvokasta mm, panosta neuvottelua varten. Herra Schwab uskoo, että nämä tarkistukset ovat hyvä pohja rakentaville kompromissille yhteistyöllä itse asiassa. Aika monet tarkistukset ovat samansuuntaisia ja näin ollen pitäisi olla helppo löytää ratkaisu jo, joissa, joidenkin artikojen kohdalla. Sitten viimeiset kompromissit Ensimmäisiä kompromisseja laaditaan tällä hetkellä, niin ne, ne pitäisi lähettää varjoesittelijöille varsin pian, jotta vältettäisiin liiallinen yksityiskohtaisuus tänään. Esittelijä haluaisi ottaa esille vain muutaman kohdan. Ensinnä esittelijä on iloinen nähdessään, että kaikki ryhmät hyväksyvät sen, että minimistandardit ja minimitakeet, turvatakeet ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa tehokkaampi täytäntöönpano EUn kilpailusäännöissä ja että näin ollen on hyvin tärkeää, että kaikki kansalliset vastuuviranomaiset omaavat oikeat välineet, jotta voivat tehokkaasti täytäntöönpanna nykyisiä kilpailusääntöjä. Sitten turvatakeista kolme artiklaa. Niin kuin e, kerrottiin mietinnön esittelyn yhteydessä, esittelijä uskoo kuitenkin, että jos lisätään täytäntöönpanovaltuuksia, niin tässä tarvitaan vastapainoksi myös suuremmat menettelytapatakeet. Näin ollen hän uskookin, että pelkkä viittaus perusoikeuskirjaan EU:ssa ja yleinen periaate unioni oikeudesta ei sinällään vielä riitä. Näin ollen hän ehdottaa, että luetellaan pääturvatakeet suht suhteessa siihen, kun sovelletaan 101 artiklaa ja 102 artiklaa perussopimuksessa unionin toiminnasta. Esittelijä on iloinen siitä, että muutkin kollegat ovat hyväksyneet nämä ehdotukset ja ovat tehneet samantyyppisiä tarkistuksia. Mitä tulee Sitoumuksen artiklassa 11 esittelijä on tyytyväinen siitä, että näytetään olevan sama, samaa mieltä, mitä tulee näihin sitoumuspäätöksiin. Ja viranomaisilla pitäisi olla tehokkaat välineet käytössä. Ne voivat aloittaa alkaa asioiden käsittelyn, erityisesti sellaisissa tapauksissa, milloin esimerkiksi materiaalisia muutoksia on tapahtunut – ja päät ja päätös on tehty, mutta kuitenkin yritykset toimivat sitoumuksi, sitoumuksiensa vastaisesti. Ja mm, sakkojen maksimimäärä, 14 artikla, mitä tulee maksimisakkosummiin, niin kuitenkin tässä ollaan eri linjoilla, miten tämä voitaisiin hoitaa. Esittelijä uskoo vakaasti, että koska käytännöllisesti kaikissa jäsenvaltioissa on jo käytössä 10 prosentin määrä maksimisakkona siis suhteessa liikevaihtoon ja so, viranomaiset soveltavat 101 ja 102 artikloja niin kuin komissiokin tekee, niin tällainen yhteinen, yhteistä maksimia pitäisi soveltaa kautta EUn. Tämä ei loisi vain yhtäläisemmät toimintatavat, vaan myös ennustavat ennustettavamman järjestelmän. Maksimisummat, jotka olisivat noin 10 prosenttia, olisivat suhteettomia verrattuna normaaliin laittomaan tuottoon, jota saadaan äm, sääntävässä toimista ja yrityksistä. Mitä tulee sitten sakkojen lieventämiseen, Andreas Schwab on iloinen nähdessään, että tietyt tarkistukset on tehty, jotta tämä sakkojen lievennysongelma toimisi tehokkaammin. On erittäin tärkeää lisätä oikeudellista varmuutta yrityksissä, jotta ne voivat tehdä yhteistyötä kilpailuviranomaisten kanssa. Lisäksi erot kansallisten sakkolievennysohjelmien välillä pitäisi voida erottaa ja varmistaa, että kaikki reduction from fines under viranomaiset voivat toimia samalla tavalla tämän sääteen mukaisesti. Esittelijä odottavaa, odottaa hyvää yhteistyötä varjoistelijoiden kanssa seuraavina viikkoina. Ja hän vielä lisää, että haluaisi välittää seuraava tiedon, vaikka te jos sen sanottekin puheenjohtaja, että johtuen tietoteknisistä ongelmista, jotka aiheuttivat tarkistusten lykkäystä, niin myös äänestys on lykätty 27. helmikuulle. Kiitos. Nyt ryhmästä mm, edustaja Sani. Thank you very much. Uh, because of the... Kiitos. Uh, ikävä kyllä, kun parlamentin informaatiojärjestelmä kaatui, niin koko aikataulu piti rukata uusiksi. Meillä ei ole ollut uh, uh, vielä varjoesittelyiden kokousta näistä tarkistuksista. Kiitämme kuitenkin esittelijää ja toivomme, että hyvää yhteistyötä jatketaan jatkossakin. Ihan nopeasti vielä haluaisin kerran alleviivata nämä perusperiaatteet. Meidän täytyy varmistaa, että kansallisten kilpailuviranomaisten riippumattomuus taataan kaikissa jäsenvaltioissa, mutta ei ainoastaan tietyn säännöin, vaan että myös esimerkiksi näiden johtajien valintamenettely on täysin avointa. Se, että tämä valinta tehdään ammatillisen pätevyyden tai kokemuksen perusteella on ainoa asia, joka voi taata riippumattomuuden. Meidän pitää varmistaa myös, että kansallisten kilpailuviranomaisten äh, mahdollisuus äh, rahoitetaan jollain muullakin tavalla kuin esimerkiksi sakkojen määräämisen kautta. Ja täytyy pyötä myös välttämään julkisen rahan väärinkäyttöä. Kolmanneksi haluaisin vielä painottaa, että tarvitsemme enemmän avoimuutta. Toimittajilla ja kansalaisilla pitäisi olla pääsy tarvittavaan tietoon ja Euroopan parlamentin täytyisi voida keskustella äh, kunkin kansallisen viranomaisen kanssa äh, heidän raporteistaan. Meidän pitäisi saada myös äh, kaikki tekninen tausta. Kaikkihan on erittäin nopeaa, tai jos ajatellaan vaikkapa pilveen varastoitavaa tietoa niin on erittäin tärkeää tietää kaikki tämä, jotta voi täyttää velvoitteensa. Ja lopuksi en halua toistaa enää näitä ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi näiden termien saatavuus ja olemassaolon keskellä välillä. Ja kuten edellisessä keskustelussa selitin, SND-ryhmä ei kannata näiltä osin esittelijän tekemiä tarkistuksia. For... Kiitos. Ja sitten ECR nimissä edustaja Starbati. Die ECR-Fraktion stimmt weitgehend. Meidän ryhmämme on hyvin pitkälti samaa mieltä esittelijän kanssa. Tämä on hyvin tärkeä mietintö jossa puhutaan mahdollisuuksista ja valvonnasta ja viedään sitä oikeaan suuntaan. Ja Schwabin mietintö on erittäin tärkeä. Sen näkee esimerkiksi siitä, että meillä oli tästä kuuleminen komission äh, kertomusta ECR pitää myös hyvänä ja toivomme, että siitä poiketaan mahdollisimman vähän. ECR ei kuitenkaan ole sitä mieltä, että tämä mietintö on oikea puitteisto lähteä vetämään ja säätelemään esimerkiksi ammatillista pätevyyttä. Tämähän on maakohtaista tässä mentäisi liian pitkälle ja tässä voisi olla riskinä, että se myöhästyttäisi tätä tärkeää mietintöä entisestään. Sen lisäksi, että ei, ei tässä pitäisi puhua tarkoista sakkojen määrästä. Valiokunnan pitäisi enemmänkin keskittyä käyttöalaan eli siihen, eh, mikä tämä tulo, mistä tämä tulo tulee, mikä vaihto tulee. Ja eh, kansalliset eh, kartelliviranomaisethan valvovat tätä ja ovat todenneet, että budjettien ja hallinnon täytyy olla autonomista ja että sitä, sitä kautta voidaan valvoa ja suojella. ECRL on tärkeää myös se, että valtion yritysten samoin kuin yksityisten yritysten tulee olla kilpailulainsäädännön alaisia, kun ne harjoittavat liiketoimintaa. Joten näidenkin tulee olla kilpailulainsäädännön alaisia. Ja kartellit riippumatta ko- koosta tai tuotteista, niin, niin näiden sakkojen täytyy koskea kaikkia, myös PK-yrityksiä. ECR varoittaa siitä, että lähdetään tekemään, li- eh, heikentämään liian paljon tätä peruslainsäädäntöä. Se heikentäisi markkinoita, mutta uskomme, että esittelijä pääsee hyvään lopputulokseen. Kiitos. Thank you very much, uh, for... Kiitos. Alden varjo on Jesek. Hän ei ole paikalla. Puhuuko joku hänen puolestaan Alden nimissä? Näin ei näyttäisi olevan. Sitten López Bermejo UE-ryhmästä, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia. Me jaamme komission ehdotuksen syyn saada aikaan yhteiset markkinat ja voidaan taata, että kilpailuviranomaiset voivat tutkia yksityisyritysten rikkomuksia. Heillä on tarvittavat resurssit, välineet käytössään, jotta voidaan viedä loppuun tutkimuksia. Vaikka pidämme kiinni varauksestamme, kilpailupolitiikan suhteen, erityisesti kun tätä geopolitiikan pyritään vahvistamaan siihen, että yksityistetään seuraavia joitakin strategisia alueita, mutta ehdotetut välineet ovat kyllä hyötyllisiä. Hyödyllisiä näin voidaan toimia väärinkäytöksiä vastaan yksityisessä monopolissa. Tässä mielessä haluaisin kiittää esittelijää, joka tekee tarkistuksissa, ottaa tarkistuksessa esiin sen mahdollisuuden, että kilpailuviranomaiset reagoivat kansallisille viranomaisille toiminnasta näin voidaan äh, poliittisesti tavallaan rankaista heidän toimintansa somesta olensa tärkeää. En usko, että on kovinkaan helppo löytyä kuitenkaan yhteisymmärrystä heidän Suomen kanssa. Me uskomme esimerkiksi, että mahdollisuus asettaa saakkoja äh, liikevaihdon pohjalta, se pitää säilyttää niin kuin komissiokin on ehdottanut, koska jos ei näin tehdä, pelkäämme, että äh, ylikäisten yritysten kirjanpidollinen manipulaatio estää tällaiset todella tehokkaat sakot. Ja ehdotamme myös, että sakot olisivat 12 prosenttia eikä 10 prosenttia liikevaihdosta, jotta ne toimisivat, olisivat tehokkaita ja jättäisivät myös liikkumavaraa kansalliselle viranomaiselle tarvittaessa nostaa sakkoja, jos on sitä tarpeen. Sitten suhteellisuusperiaate on tärkeä ajatellen eurooppalaista lainsäädäntöä. Se joka tapauksessa takaa sen, että määrätyt sakot eivät vaaranna yritysten tuottavaa toimintaa. Loppujen lopuksi olemme ehdottaneet, että taataan viranomaisten ja riippumattomuus. Ehdotamme sitä, että kahden vuoden aikana ainakin pidättäydyttäisiin sellaista mahdollisuudesta, että olisi tällaisia pyöröovijärjestelmiä yritysten ja viranomaisten välillä. Meistä on välttämätöntä näin voida toimia korvata vastaan jolla tällä tavallahan suuret yritykset nakertavat demokratiaamme. We have Mr. Raimon. Sitten vihreästä edustaja Raimon. Thank you. Fast all... Kiitos. Nicht von... Lähes kaikki on sanottu, paitsi yksi asia. Meillä on myös sellainen näppituntuma, että kollega Schwab on tehnyt hyvän mietintöluonnoksen, jonka parissa voimme tehdä rakentavasti työtä ja löydämme taatusti kompromissin, kuten eh, jotkut kollegat ovat täällä sanoneet, että me kannatamme sitä, että kansallisten kilpailuviranomaisten eh, riippumattomuus on selkeästi määriteltävä ja ankkuroitava. Tämä koskee sekä budjetti, eh, riippumattomuutta, päätöksiä, henkilökunnan koostumusta niin, että kansallinen politiikka ei saa vaikuttaa tätä, tähän esimerkiksi henkilökunnan nimittäiseen. Ja sen lisäksi avoimuuden äh, parantaminen on asia, josta olemme samaa mieltä monien kanssa. Siihen löydetään varmastikin äh, äh, kompromissi. Ja sitten nämä vuosittaiset kertomukset tehdyistä välitystoimeksiannoista. Ja me haluaisimme velvoittavan avoimuuden, kun on kysymys eturistiriidoista, vir- viranomaisten eturistiriidoista näissä asioissa – ja olisi parempi, että eh, varmistettaisiin se, että ei ole eturistiriitoja. Yksi asia, johon me tulemme tekemään tarkistuksen, eh, me haluamme, että tehdään selkeä ero eh, korvausten ja sakkojen välillä. Eli kun on tapahtunut jotain väärää, niin silloin maksetaan korvauksia kansalaisille, eikä silloin ole kysymys rangaistuksesta. Eli eh, eikä kysymys ole siitä, että, että, että voidaan eh, tavallaan ostaa itsensä vapaaksi maksamalla pieni korvaus eh, vääryyttä kärsineelle asiakkaalle. Eli me haluamme, että nämä kaksi asiaa pidetään eri erossa toisistansa. Barbara Kappel from e Barbara Kappelia ei näy paikalla eikä muitakaan ENFstä. Ennen kuin komissio saa puheenvuoron, niin kysyn, haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Edustaja Sant. Thank you, Mr. President. I think... Kiitos, puheenjohtaja. Avoimuutta on korostettu ja tämä on hyvä painotus. Tulisi korostaa toistakin seikkaa, nimittäin seuraavaa. Kilpailuviranomaisten toimivaltaisten viranomaisten tulisi tehdä selväksi se, että kilpailun on oltava sellaista, että kansalliset viranomaiset toteuttavat kilpailupolitiikkaa sellaisella, sellaisella tavalla, joka sopii kansalliseen realiteettiin. Eli ei, ei niin, että yksi koko sopii kaikille. Minun mielestäni tämä on hyvin tärkeää. Kilpailusääntöjen noudattaminen kautta linjan idästä länteen, pohjoista etelään on tärkeää. Niin, että otetaan kuitenkin huomioon kansalliset tilanteet, olosuhteet – Äh, eihän se sitten toimi, vaan se luo ongelmia. Syttyy, syntyy epäjohdonmukaisuutta ja epätasapainoa. Minusta yksi peruskysymyksistä, joka tulisi nostaa esille, on seuraava. Kun puhumme kansallisesta kilpailuviranomaisesta, niin tulisi pohtia eurooppalaisia välineitä – niiden kautta toteutetaan politiikkaa. Sellaista politiikkaa, joka sopii kaikille Euroopassa, mutta ei ole mikään pakkopaita yhden koon politiikka. Tämä minun mielestäni on tärkeää avoimuuden ohella, josta on jo puhuttu. Kiitos tästä puheenvuorosta. Nyt en näe muita puheenvuoron pyytäjiä, joten komissio saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Good afternoon everyone. Um, very happy to be here. Iltapäivää olen ilo olla täällä kertomassa hiukan komission kannoista. Ensin haluan vain kiittää, koska todella arvostamme Euroopan parlamenttia ja ekonvaliokuntaa että ovat vieneet tätä asiaa eteenpäin ripeästi. Arvostamme kovasti kaikkea aikaa huolesta analysointia, jota olette suorittaneet ja näin olette auttaneet meitä vahvistamaan ehdotustamme. Mekin olemme käyttäneet tähän aika paljon aikaa. Olemme yhdessä valmistelleet kansallisten kumppaneidemme kanssa, siis kilpailuviranomaisten kanssa kansallistasolla Tartun nyt muutamiin kohtiin, jotka ovat tulleet tänään esille. Ehkä ensinnä lyhyesti perusoikeuksista. Haluan vain sanoa, että luonnollisesti olemme täysin samaa mieltä siitä, kuinka tärkeää on varmistaa perusoikeuksien toteutuminen. Se on ratkaisevan tärkeää, mutta haluaisimme vain ottaa esille yhden varoituksen sanan, kun puhutaan juristin ja asiakkaan välistä kirjanvaihdosta, koska nämä oikeudet ovat myös kansallisessa järjestelmässä todella hyvin esillä. Tämän lisäksi ne kattavat paljon enemmän alueita kuin pelkän kilpailulainsäädännön eri jäsenvaltioissa. Tässä, tästä hiukan nyt varoittaisin tästä kohdasta. Sitten mitä tulee tähän pyöräovi-ilmiön merkityksen, kun halutaan siis suojella sellaista tilanteelta, missä joku kom- kilpailuviranomaista siirtyykin lakiyritykseen töihin. Meistä on hyvin tärkeää varmistaa, että ei ole eturistiriitoja, että henkilö, joka lähtee viranomaistehtävistä, ei voi samoissa tapauksissa tehdä työtä yksityisellä sektorilla kuin teki viranomaisena ollessaan, joten olemme täysin samaa mieltä tästä periaatteesta kuitenkin. Tässäkin pieni varoituksen sana, että ei olla liian tarkkoja, täsmällisiä. Olemme jo kuulleet, ettei ole tätä yhtä koko joka sopisi kaikille, ja tämä meidän mielestämme koskee myös sitä, että ollaan liian yksityiskohtaisia tai kun mietitään, miten tartutaan eturistiriitakysymykseen, mikä on kohtuullinen aika, jonka aikana ei pysty olemaan samassa työssä esimerkiksi juristina kuin oli aikaisemmin kilpailuviranomaisen roolissaan. Sitten lyhyesti todisteiden saannista. Tämäkin tuli tänään esille Haluan vain korostaa sitä, että on hyvin tärkeää, että kansalliset kilpailuviranomaiset voivat saada todistusmateriaalia, kaiken saatavan todisteen, todistemateriaalin. Miksi tämä sana accessible saatavissa on niin tärkeä, koska kyse on pilvivarastoinnista ja halutaan varmistaa, että digitaaliaikana vieläkin on mahdollista, että kansalliset viranomaiset voivat toimia tehokkaasti ja täytäntöönpanna lainsäädäntöä ja saavat tarvittavan informaation, jotta voivat tutkia rikkomuksia. Sitten vielä lopuksi, ennen kuin lopetan lyhyesti maksimisakkomääristä ja myös relevantista liikevaihdosta. Ehkä hiukan selittäisin, mitä tulee tähän lukuun lakoissa. Tässäkin komissio tarkoituksena on poistaa mahdollisia esteitä, joita on kansallisissa lainsäädäntöjärjestelmissä, jotka estävät kansalliset, sen, että kansalliset viranomaiset voivat asettaa tiettyjä sakkoja, joten tämän ehdotuksen osan tarkoitus ei ole sinä niinkään harmonisaatio, vaan niiden poisto. Ja tämän takia me olemme sitä mieltä, tai miksi emme pitäneet sopivana sitä, että harmonisoidaan maksimimäärät sakoissa, vaan sen sijaan haluamme sallia niiden jäsenvaltioiden, jotka haluaisivat toimia näin, mennä myös pidemmälle tarvittaessa. Ja tämän takia me myös halusimme varmistaa, että kun lasketaan 10 prosentin summia, tai ainakin 10 prosenttia olisi tämä määrä, niin kansallinen kilpailuviranomainen voi ottaa huomioon maailmanlaajuisen liikevaihdon, koska niin kuin tekin olette korostaneet jo aikaisemmin, eh, viitearvo, tämä on viitearvo talousta vallasta, joka yrityksellä on, ja tämä tieto tarvitsee olla myös viranomaisilla, jotta voidaan asettaa tällaisia pelottelun toimivia sakkoja. Kiitos. Thank you very much. I guess there is, uh, Kiitos. Kiitos siitä, että osallistuitte tähän keskusteluun. Ekon valiokunta äänestää 22. helmikuuta. Täysistunto äänestyksestä emme vielä tiedä. Nyt keskeytämme istunnon 15 minuutiksi. Excuse me, uh, once more. Vielä kerran pyydän. Niin, tämä aikataulutus oli selvä. Jos olisitte ollut alussa paikalla, niin olisitte kuullut tämän menettelytavan selostuksen kolme minuuttia ja kaksi minuuttia. Ja kaikki totesivat, että neljältä tämä päättyy. Minä en ole lähtenyt salista hetkeksikään, eli näin minulle ei kyllä voida sanoa. Minä valitin vain tästä PEP-kuulemisesta, koska minä en voinut asiantuntijoiden kanssa käydä keskustelua näistä aiheista. Oli kuitenkin sellaisia aihealueita, jotka olisivat ansainneet tulla esille. Ja nyt sitten keskeytetään kokous. Tiedän, että ei se helppoa ole aika taulusta pitää kiinni puheenjohtajana, mutta tämä nyt on vain tällainen huomio. Minä en saanut puheaikaa aikaisemmin ja nyt sitten istunto keskeytetään. Tässä tämä. No niin, Keskeytämme 15 minuutiksi kokouksen. Kiitos.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

Ai,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

So, good, uh, good afternoon, dear colleagues. Hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Margarete Vestagerin kilpailuasioista vastaavan komission jäsenen. Kiitos siitä, että olette paikalla vieraanamme käymässä vuoropuhelua, rakenteellista vuoropuhelua toisen kerran vuonna 2017. Ekkon valiokunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä komission jäsenelle kilpailu on toiminnasta, kilpailupolitiikasta, sen viime hetken tapahtumista ja on erityisesti digitaalitaloudesta ja pankkialasta. Aiheet ovat siis hyvin tärkeitä. Kiitos siitä, että olette vieraanamme tänään. Kiitos yhteistyöstä ja myös toiminnastanne komission jäsenenä. Margaret, olkaa hyvä. Well, thank you very much. Kiitos siitä, että kutsuitte minut uudelleen tänne ja kiitoksia lämpimästä tervetulosta. Ensinnäkin äh, haluaisin kiittää esittelijä Ramon Tremosaa sekä varjoesittelijöitä heidän tuestaan äh, kilpailupolitiikalle. On äh, No, hyvä nähdä, että me olemme samaa mieltä siitä, että kilpailupolitiikka toimii, että kun se on otettu käyttöön tai täytäntöön pantuun, niin se voi saada aikaan muutoksia kansalaisille, kun markkinat ovat avoimet, kansalaiset näkevät, että yritykset tuovat markkinoille tuotteitaan, innovatiivisia alueitaan ja aj- aj- ajatuksiaan ja tuotteitaan ja sitä kautta tulee enemmän valinnan mahdollisuutta. Minusta on yhä oikein hyvä, että te olette myös samaa mieltä sitä, että täytyy toimia vahvasti kilpailulainsäädännön rikkomuksia vastaan, koska sillä tavalla tavallaan annetaan myös kansalaisille luottamusta unioniin ja siihen tapaan, miten meidän yhteiskuntamme toimivat. Mainitsin tässä vain muutaman alueen, joka toivon mukaan on teille mielenkiintoisia. Mainitsen Googlen tapauksen, mitä me teemme huumeiden suhteen, lääkkeiden suhteen, pankit, verot, ja sitten äh, mitä tulee äh, yritysten yhteenliittymiin. Ensinnäkin Google. Heinäkuussa teimme ensimmäisen äh, kartellilainsäädäntö päätöksen, joka liittyy siihen, että Google Search jatkuvasti favorisoi Google Shoppingia verrattuna niihin, jotka kilpailevat tämän Google Shopping-palvelun kanssa. Ja tässä Google käytti väärin äh, valta-asemaansa näissä äh, hauissa. Ja me olemme esittäneet 2,4 miljardin euron sakon. Nyt Googlen täytyy taata, että Google Shoppingia kohdellaan samalla tavalla kuin kilpailijoita kun asetetaan järjestykseen näitä hakutuloksia. Google on esittänyt ratkaisuja tämän saavuttamiseksi ja me seuraamme tätä nyt hyvin tarkkaan ja läheltä. Meillä on tekninen, teknisiä asiantuntija, jotka saimme julkisen kilpailun kautta ja nämä tulevat Mavens-yrityksestä ja niitä on jo käytetty erittäin hyvin, joten yhteistyö toimii. Mutta tämä ei kuitenkaan ole vielä tarinan päätös. Me jatkamme luonnollisesti meidän tapauksiamme, mitä tulee siihen, kuinka me näemme, että miten Androidia käytetään, äh, kun me mobiilisti teemme hakuja äh, sekä AdSense-alustan äh, tapausta, jota Google käyttää mainosten myyntiin. Ja nämä tapaukset ovat meidän hetkinen ehdoton prioriteettimme. Markkinoiden täytyy olla avoimet ja oikeudenmukaiset, ei ainoastaan digitaalisessa taloudessa, vaan ihan kaikilla markkinoilla online ja offline. Kun kansalainen tarvitsee lääkkeitä, kun terveyspalvelut tarvitsevat lääkkeitä, niin silloin heidänkin täytyy olla varmoja, että he saavat ne lääkkeet, joita he tarvitsevat. No, tämä nyt saattaa olla tällaista vanhan aikaista kauppaa, mutta se voi olla myös uuden aikaista, hyvin monimutkaista kauppaa. Ja toukokuussa me käynnistimme tapauksen lääkeyritystä Aspenia vasten. Aspen myy viittä elämää pelastavaa syöpälääkettä, mutta välillä se on nostanut, mutta siis se nosti näiden lääkkeiden hintoja usealla sadalla prosentilla. Syyskuussa Italian viranomaiset saivat esiin, että Aspenin hinnat näille lääkkeille Italiassa eivät olleet oikeutettua. Ja tämä tapaus, jonka käynnistimme toukokuussa, kattaa kaikki Euroopan maat paitsi Italian. Tämä on meidän ensimmäinen tapaus, joka koskee liiallisia hintoja lääketeollisuudessa. Ja me tulemme tutkimaan tämän asian hyvin tarkasti. Se on hyvin tärkeää se on hyvin tärkeää meille, koska selkeästi tässä täytyy olla tietty tasapaino siinä, että investoi, innovoi ja toteuttaa tuotantoon tämän innovaation, mutta myös siinä, että on hyväksyttävät hinnat markkinoilla. Sitten pankit, hyvin tärkeitä päätöksiä ja keskusteltuja päätöksiä on tehty pankkeista tänä vuonna. Jokaisessa tilanteessa meidän velvollisuutemme on tarkastella tilanne, pankin tilannetta kussakin tapauksessa ja riippuen kustakin tapauksesta lainsäätäjä näki äh, tiettyjä sääntöjä. Jos pankki ei ole elinkelpoinen, niin silloin Euroopan keskuspankki joutuu katsomaan ja kriisiratkaisumekanismi ratkaisee sen, miten tämä toimii, anteeksi, kriisiratkaisuneuvosto, koska tämä on suuren yleisön intresseissä. Ja jos se ei ole suuren yleisön intresseissä, kuten esimerkiksi mitä tapahtui näiden kahden Veneton pankin kanssa. Pankkiunionin säännöt määrittelivät, että nämä pankit äh, täytyy lakkauttaa äh, kansallisten äh, lakien mukaisesti. Eli me hyväksyimme tämän pankkien lakkauttamisen avun niin, että se vaiku- mahdollisimman vähän vaikuttaisi alueelliseen talouteen. Jos mennään eteenpäin, on tärkeää, että pankit rakentavat tarpeeksi tällaisia puskureita, <laughs> jotta ne voivat toimia myös taloudellisessa vaikeassa tilanteessa ja välttää valtion apua. Ja luonnollisesti kysymys on siitä, äh, luottavatko kansalaiset meidän talouteemme. Äh, ja tällainen kysymys on nimenomaan verotus. Ja tämä näkyy jälleen kerran esimerkiksi paratiisipapereiden yhteydessä, kun niistä tuli paljastuksia. Ja silloin äh, julkaistiin monien yritysten verojärjestelyitä monissa Euroopan maissa. Kuten aikaisempien vuotojen yhdessä, yhteydessä, me tarkastelemme nyt näitä asiakirjoja hyvin tarkasti. Ja me, jos me löydämme syitä olla huolissamme ja syitä toimia, niin me käynnistämme lisää tutkimuksia tämän informaation pohjalta. Ja meidän työmme tuo jatkaa tuloksien saamista. Viime kuukausissa me Luxemburgilta keräsimme, vaadimme takaisin 250 miljoonaa euroa, jotka ovat veroja, jotka olisi otettava Amazonilta. Ja äh, ikävä kyllä meidän täytyy viedä Irlanti oikeuteen, että saamme tappa, takaisin ne veroedut, jotka Apple sai. Meidän on toimittava tässä tilanteessa sen vuoksi, että kansalaiset samoin kuin muut jäsenvaltiot äh, olettavat, että me toimimme nopeasti. Fiat-tapaus, äh, Starbucks-talous ja, ja monia monia yrityksiä, jotka kiertävät veroja. Ja siis nämä ovat äh, tapauksia, joissa me olemme tehneet päätöksiä, mutta uusia tapauksia tulee koko ajan. Kaksi viikkoa sitten me käynnistimme valtion apumenettelyt äh, yhdistyntä kuningaskuntaa vastaan. Ja YK-säännöt äh, ulkomaisille yrityksille on laadittu muutettu sellaisiksi, että voitaisiin taistella veronkiertoa vastaan, mikä on hyvä. Mutta se, mikä meitä huolestuttaa, on, että tietyt yritykset kuitenkin saavat tässä tällaisen etumuisuusaseman, paremman kohtelun kuin muut yritykset. Esimerkit osoittavat, että meillä on kaikenlaisia haasteita vielä edessämme. Työtä ei ole vielä viety päätökseen. Meidän on tehtävä enemmän. Eikä sitä tehdä esimerkiksi valtionapujen kautta. Me tarvitsemme lainsäädäntöä, joka kattaa koko unionin, ja te tiedätte, miten suuri prioriteetti tämä on Pierre Moskovitsin johdolla komissiossa, niin että saisimme muutettua lainsäädäntöä, joka koskee verotusta. Jotkut niistä asioista, joiden parissa toimimme ja jonka eh, haimme vastauksia, on se, miten me saisimme globalisaation toimimaan meidän eduksemme. Siinä on uhkia ja mahdollisuuksia, jotka siihen liittyvät. Jotkut aloitteista, jonka me teemme tai ryhdymme, ja joihinkin ryhdymme yhdessä myös, niiden tavoitteena on se, että saataisiin tavallaan jaettua kaikille niitä mahdollisuuksia, mitkä globalisaation mukana tulevat, koska ei se ole ollenkaan sanottu, että globalisaatio palvelisi kaikkia yhteiskunnan ihmisiä samalla tavalla päinvastoin. Koska jos emme ole varautuneita, niin globalisaatio palvelee vain tiettyjä ja sitten kaikki se haitta ja, ja tuska iskee toisiin kansalaisiin. Joten meidän täytyy tehdä parhaamme. Meidän täytyy myös tehdä parhaamme, jotta voimme antaa mahdollisuuden yrityksille toimia globaalisti, koska kyllä meillä on siihen kaikki mahdollisuudet. Euroopassa on niin paljon startuppeja, on, täällä on hyviä kouluja, älykkäitä tutkijoita, yliopistoissa, yksityisellä sektorilla. Meillä on hyvin luotettava bisnesympäristö, hyvä infrastruktuuri ja, ja ennustettavissa oleva hallinto. Joten se, mitä meidän täytyy tässä tehdä, on saada siitä paras mahdollinen irti meille itsellemme niin, että voimme luoda työpaikkoja ja mahdollisuuksia niin, että ihmiset voivat rakentaa itsellensä toimeentulon elämän. Ei tässä ole kysymys siitä, että valitaan tuolta voittajat ja annettaisiin tietyille yrityksille parempi kohtelu kuin toisille. Ei, vaan kysymys on siitä, että luodaan oikeat markkinaolosuhteet sekä suurille että pienille kaikille ja tässä me voimme vahvistaa myös kansalaisiamme. Kilpailusäännöillä on tässä myös roolinsa ja tehtävänsä, koska eh, kun niitä hoidetaan oikein, niin eh, kilpailulainsäädäntö eh, tukee kansalaisia, koska jos yritykset eivät toimi lainsäädännön mukaan, niin kansalaiset menevät muualle. He hakevat toisen kaupan. Tämä ei todellakaan tarkoita sitä, että lainsäädäntö, kilpailulainsäädäntö ja sen täytäntöönpano pitäisi keskittää. Ei vaan siis se antaa kansalaisille mahdollisuuden tehdä omia valintoja. Haluaisin lopettaa ihan muutamalla sanalla puhumalla näistä kuusioista. Eli voi olla suuri, voi olla menestyksekäs ja tämä koko voi olla hyvä asia myös kuluttajalle, jos äh, suuri koko tekee sinusta äh, tehokkaamman, kustannukset laskevat, innovaatioita on enemmän ja sitä kautta asiakkaat hyötyvät. Ja kun me työskentelemme näiden fuusioiden parissa, se mitä tässä me mahdollistamme on, että kun yritykset kasvavat, niin silloin markkinat toimivat, huolehditaan, että se markkinat toimivat kaikille, ei vain tälle suurelle kasvavalle yritykselle. Tässä globalisaatio muuttaa sitä tapaa, millä me työskentelemme. Yli 60 prosenttia meidän fuusiopäätöksistämme koskee globaaleja markkinoita ja tämä on ollut se suuntaus viime aikoina. Mutta tässä ei nyt ole kuitenkaan kysymys vain trendeistä, vaan ö, tässä on kysymys kaikista maista sektoreista, kahvi, ö, pädeistä, laivoista, oluesta, oikeastaan ihan mistä tahansa, sementistä, teräksestä. Eli kaikissa on kysymys siitä, että me varmistamme sen, että markkinat palvelevat kuluttajia me eh, tuemme kilpailua, emme kilpailijaa. Tämä on eh, tärkeää, että me ymmärrämme myös erityispiirteet. Katsotaan vaikka sementtiä. Sementti on kaikkein eh, kallein kuljettaa, joten joskus ei ole mitään järkeä verrata sementin tuot tuottajia, jotka ovat hyvin kaukana. Jos tuottaja on kaukana, niin hän ei ole koskaan merkittävä kilpailija johtuen nimenomaan kuljetuskustannuksista. Joten meidän täytyy ymmärtää markkinat yksityiskohtaisesti. Viimeisen kymmenen vuoden aikana komissio on tarkastellut äh, reilua 3000 fuusiota ja komissio on äh, pysäyttänyt niistä vain seitsemän. Ja se johtuu siitä, että useimmissa tapauksissa löydetään ratkaisuja. Ratkaisuja, joilla mahdollistetaan tämän fuusion tapahtuminen, mutta samanaikaisesti huolehditaan kilpailukykyisistä markkinoista. Monet eh, fuusiot eh, eh, on hyväksytty ja puhutaan tavallaan Euroopan voittajista. Esimerkiksi, hyvä esimerkki on Siemens ja Gamesa, jotka valmistavat äh, tuulivoimaloita ja turbiineita. Ja sitten taas Danone ja White Wave ovat suuria nimiä juomien ja maitotuotteiden alalla. Eli tässä on kysymys siitä, että äh, millä tavalla eurooppalaisten yritysten pitäisi pärjätä globaaleilla markkinoilla. Ja minä uskon, että meillä voi olla kaikki tämä. Meillä voi olla menestyviä, suuria eurooppalaisia yrityksiä, jotka kilpailevat globaaleilla markkinoilla. Ja samanaikaisesti meillä on myös kilpailua Euroopassa, avoimet markkinat, jotka toimivat kaikille ja antavat yrityksille reilut mahdollisuudet kilpailla. Ja minusta me toimimme näin. No emme yksin luonnollisestikaan. Kansallisilla kilpailuviranomaisilla on tässä hyvin tärkeä rooli. Ja lopuksi haluaisin vielä kiittää teitä ja kiittää tästä hyvästä edistyksestä, jota te olette tehneet tässä kilpailu, kansallisten kilpailuviranomaisten projektissa. He tekevät erittäin tärkeää työtä jäsenvaltioissa kansalaisten eteen. Ja olen iloinen teidän sitoumuksestanne ja olen hyvin tyytyväinen tästä Euroopan kilpailuviranomaisten verkosta, koska muuten kilpailu ei toimisi samalla tavalla. Tämä on minulle hyvin tärkeää ja se on myös teille nähtävästi tärkeää. Ja se heijastelee sitä tosiasiaa, että kun noudatamme kilpailulainsäädäntöä, niin silloin me palvelemme kansalaisia ja sehän on syy, miksi me olemme täällä. Kiitos. Indeed. Kiitoksia. toiminta-ala on hyvin vaikuttava. Toisaalta näemme, miten kilpailupolitiikka on yhtenäismarkkinoiden keskeinen osa. Olemme havainneet tämän Brexit-neuvotteluissa. Yhtenäismarkkinoita ei voida erottaa kilpailupolitiikasta. Ja aivan niin kuin totesitte, hyvä kilpailupolitiikka voi voimaannuttaa kansalaisia ja yrittää äh, sovittaa kansalaiset yhteen tämän globalisaatiovaikutusten kanssa. Ja toisaalta pohtia sitä, mitä voidaan tehdä esimerkiksi digitaalisuuden alalla, verotuksen alalla. Kyse on keskeisestä alasta. Se on yksi vahvimmista välineistä, joita Euroopan unionilla käytössään on eli yhtenäismarkkinat eivät yksin riitä. Kyse on voimakkaammasta välineestämme ja sen takia kiinnitämme siihen niin kovasti huomiota. On hyvä, että parlamentti ilmaisee tukensa hyvälle kilpailupolitiikalle. Aivan niin kuin sanoitte, me olemme sitoutuneet tekemään tehokkaasti työtä ehdotuksen eteen keskustelemme tarkistuksesta ja yritämme äänestää aiheesta helmikuussa. Kollegat, nyt on teidän puheenvuoroonne aika. Ensimmäinen puhuja on kilpailutyöryhmän puheenjohtaja Markus Ferber. Äh, Kiitos äh, Ensinnäkin äh, kilpailuoikeuden työryhmän puheenjohtajana haluaisin kiittää teitä erinomaisen hyvästä yhteistyöstä. 14, 14 äh, päivää sitten me tapasimme teidän pääjohtajanne ja kävimme intensiivisen keskustelun. Kiitän teitä tästä. Kaksi asiaa. Ensinnäkin OECD on työasiakirjassaan käsitellyt algoritmeja ja kollaatiota – korruptiota. Eli jos aloitetaan näistä algoritmeista, yhä useampi yritys satsaa algoritmeihin, esimerkiksi dynaaminen hinnoittelu yrityksissä, jotka jatkuvasti sopeuttavat tuotteidensa ja palveluidensa hinnat markkinatilanteeseen, mutta ne ovat silloin myös kilpailussa keskenään niin, että ne hinnoittelisivat optimaalisesti tuotteensa. Katsotaanpa nyt vaikka esimerkiksi lentolippuja, ja no, Saksassa tilanne on se, että, että yksi kilpailija poistui markkinoilta ja näemme hyvin nopeasti, miten lippujen hinnat kehittyivät. Mutta lainsäätäjänä minä mietin myös, mitä tapahtuu, jos kaksi tai useammat algoritmit toimivat tavallaan keskekkäin Ja, ja jääkö kuluttaja siinä ulkopuolella, tuleeko tässä silloin kysymykseen, onko tämä kartelli? Ja te puhuitte myös fuusioiden valvonnasta joka on asia, joka meitä on aina kiinnostanut. Muistutan fuusiosta äh, Facebookin ja WhatsAppin välillä. Ja kun mietittiin äh, tämä, tätä da, tietojen äh, arviointia ja hintaa, tehän kuulitte koko digitaalisektoria viime vuonna. Ja tuliko sinne ilmi, miten arvotetaan tämä, tämä data, tämä, nämä tiedot? Well, uh, first of all, uh, thank you and, and... Ensinnäkin kiitokset. Myös me arvostamme tekemämme yhteistyötä. Se auttaa meitä omassa työssämme, kun tiedämme, miten te ajattelette, joten arvostamme tätä yhteistyötä. Nyt on oikein hyvä aika keskustella syvällisesti myös siitä, miten millaisena me näemme itseoppivan teknologian ja algoritmit, miten ne toimisivat. Täytyy, sanoin, että pitää lähettää ensin algoritmi eh, lakikouluun ennen kuin se päästetään vapa- vapaaksi, koska siellä opetetaan, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Kun kyse on itseoppivasta teknologiasta, ihan vain esimerkinomaisesti, niin näin kokeen Sumo paini areenalla, jossa oli kaksi virtuaalista robottia tämän kokeen alussa robotit eivät pystyneet edes kävelemään, mutta lukuisten yritysten ja erehdysten kautta nämä virtuaaliset robotit oppivat kävelemään ja myös sumopaimimaan painina. Ne oppivat taktiikan, ne oppivat iskut, kaiken sumopainiin liittyvän, eivätkä ole koskaan ennen nähneet sumopainia. Tässä saatte hieman esimakua siitä, mitä on tulossa, mitä voi tapahtua kun meillä on oppivaa, itseoppivaa teknologiaa käytössämme. Ei voi sanoa, että algoritmihan tämän hoisi, vaan kyllä ihmiset ovat vastuussa siitä, mitä algoritmia päästetään vapaaksi. Eli pitää ymmärtää, mitä tekee, pitää ymmärtää, mitä rajoituksia ja mitä ohjeita algoritmeille annetaan ja syötetään. Esimerkiksi tämän dynaamisen hinnoittelun suhteen, taikka sitten miten markkinoita pitää valvoa näissä tilanteissa. Sehän on hyvin tärkeää. Meillä on vanhan koulu, kunnan opit, esimerkiksi miten huoltoasemien hinnat äh, määriteltiin aamulla, sitten, sitten katsottiin naapurin hintoja ja sopeutettiin hintoja, jotta kilpailu toimisi. On siis hyviä syitä pureutua tähän aiheeseen. Ja nyt on juuri oikea hetki tehdä työtä. OECDkin käsittelee tätä ja se on merkki siitä, että nyt on oikea hetki. No sitten datakysymys. Me valmistaudumme ensimmäiseen suureen datajuttuun tapaukseen perehtymällä muihin havaitsemiimme tapauksiin. Mehän analysoimme Facebookin ja WhatsAppin fuusiota siltä kannalta, jos dataa yhdistettäisiin, vaikkakin sanottiin, että näin ei käy. Me teimme analyysin ja havaitsimme, että ei tästä syntyisi estettä markkinoille pääsyn kannalta. Tämä onkin ydinkysymys. Milloin tietyn yrityksen hallitsemasta datasta tulee markke, markkinoille pääsyn este? Koko tapausta ei ole vielä tutkittu. Meillä on tästä ranskalainen esimerkki. Ranskan kilpailuviranomaiset auditoivat eh, energia-alan yritystä ja asiakastietoja. Siellähän oli asiakastietokanta, ja luonnollisesti se, että tätä asiakastietokantaa ei ollut muilla käytössään, oli este markkinoille pääsylle. Tiedosta, datasta tulee eh, hyödyllinen eh, valttikortti monilla aloilla tietoa voidaan myös muuttaa rahaksi monin tavoin. Eli kyllä tämä on yksi niistä kysymyksistä, joihin me valmistaudumme. Aivan ehdottomasti. Alfred Sant. Alfred Sant. Thank you. EU rule. Kiitos. EUn valtion tukisäännöt ilmailun tarkoituksena on estää valtion tukia kilpailun vääristyminen ja kilpailun vääristyminen jäsenvaltioiden kesken kuitenkin globaalilla tasolla annetaan valtion tukea ja sääntelykysymyksiä liittyy tähän, työmarkkinaolosuhteet ja ympäristökysymykset. Tämä näkyy erityisesti lähi lentoyhtiössä eurooppalaisia ilma- lentoyhtiöitä ulkoistettu markkinoilta. Esimerkiksi Lufthansa on menettänyt paljon markkinaosuuksia reiteltä, tuota reiteltä. Mitkä ovat kaikkein kiireellisimpiä kysymyksiä tällä alalla ja mitä näyttää edetä näissä kysymyksissä? Onko joku ratkaisu näkyvissä ja minkälaista? se voisi olla jälleen ilmailusta. Viime kuussa saimme uutisia, että Lufthansa ostaa Air Berlinistä puolet kun se oli asetettu maksukyvyttömäksi. Sitten Ryan Air väittää tätä äh, salaliitoksi. Lufthansa ja Saksan hallitus haluaisi luoda tällaisen kansallisen lentoyhtiön. Muut väittävät, että tämä vahvistaisi kovastikin Lufthansa-markkina-asemaa ja Star Alliancen asemaa. Aikooko komissio antaa lisätietoja prosessista, miten tätä kyseistä fuusiota on tutkittu? Uh, tämä on hyvin tärkeä markkinaosuus, ei vain teollisuudelle, vaan alalle itselle, vaan myös kansalaisille, koska tavallaan tämä vallankumous viimeisen vuoden aikana ilmanliikenteessä on muuttanut monien monien ihmisten elämää, koska hinnat ovat tulleet alas, näin paljon enemmän ihmisiä pystyy lentämään ja pidemmälle kuin koskaan aiemmin oli mahdollista. Kun minä olin lapsi, kävimme Hudsonissa, se oli todella kiinnostavaa, mutta lapseni ehkä olisi vaikka pettyneitä tällaiseen. Uh, the length of uh, our travel. Uh... Tällaista matkasta olisi kyse. No tietysti äh, lento on suuri merkitys meidän työssämme. Kollega Vilta Bus on hyvin aktiivinen äh, lähi ja lentoyhtiöiden ja eurooppalaisten yhtiöiden yhteydessä, jotta kilpailu se reilua, koska olette ihan oikeassa. Meillä on tämä huoli tuista joissakin, jo, joillekin lentoyhtiöille Euroopan ulkopuolella. Kollegani käsittelee tätä aktiivisesti. Hän neuvoston on mandaatin Katarille ja Arabiemiraateille ja niiden pää, jotta neuvottelisivat sopimuksia lentoyhtiönsä kanssa, jotta avoimuus olisi paljon suurempaa ja mielestäni tämä on juuri tärkeää. Meidän käsittelemissämme asioissa tietysti pidämme valppaasti silmällä kahden keskisiä ilmapalvelusopimuksia, ovatko ne riittävän avoimia kilpailulle. Ja fuusioiden kohdalla tietysti näemme, että lentoyhtiöitä myös olevan mukana. Sitten Lufthansan ja Air Berlinin välinen fuusio. Me tutkimme näitä markkinoita todella perinpohjaisesti, koska näemme varsin vakavia päällekkäisyyksiä jos katsoo Saksan tilannetta, niin on sellainen vaara, että vahvalla tavalla rajoitetaan kilpailua varsin suurella määrällä ilmareiteistä. Ja tämä, tähän tietysti liittyy äh, riski korkeimmista hinnoista ja huonommista palvelusta. Ja me jo nyt voimme nähdä, että pelkästään se seikka, että Air Berlin ei ole enää markkinoilla, äh, koneet ovat maassa, tämä muuttaa tapa, jolla hinnoittelumekanismit toimivat. Tietenkään komissiolle ei liity mitenkään tämä hintapuoli. Yritykset itse päättävät hinnosta, mutta me voimme välittömästi nähdä, että reaktio tapahtuu markkinoilla silloin, kun joitakin reittejä enää lennetä ja koneet ovat, pysyvät maassa, jotta varmistetaan, että mahdollisimman monet lennot jatkossakin toteutuvat Teimme varsin varhaisen poikkeukseen menettelytavoistamme. Halusimme välttää tällaisen liian nopean toiminnan, koska jotkut Everlin koneet leittivät, leisivät liikaakin Lufthansa-reiteillä, jota tämä olisi voinut jatkoa, niin teimme tämän poikkeuksen. Joten luonnollisesti meidän velvollisuutena on varmistaa se, että me ettemme estä asioiden sujumista, mutta meidän velvollisuutemme on myös tarkastella tulevaisuutta. Mitä tapahtuu, jos fuusio toteutuu? joillakin reiteillä ei enää olekaan mitään kilpailua. Ja näin juuri teemme tällä hetkellä. Meillä on erittäin tiukka aikaraja tässä tehtävässä ja tämä palvelee matkustajamarkkinoita hyvin. Me puhumme oikeastaan jo joulukuun alusta, kun puutumme tähän kysymykseen. Thank you, Kate Winburn. Thank you, and thank you, Commissioner. I'm sure I speak on behalf of everybody that we really do appreciate. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvostamme kovasti vuoropuhelua, jota meillä on säännöllisesti teidän kanssanne ja annatte myös suoria vastauksia. Kaikki komissaarit eivät suinkaan näin tee, olemme kiitollisia, mutta tänään käsiteltiin yhtä kysymystä, joka tuli eilenkin esille, kun pääjohtaja Draghi oli täällä ja puhuttiin toimista, joihin EKP on hiljattain ryhtynyt aivan erityisesti yritysohjelman osto-ohjelmassaan. Näyttää siltä, tämä CSPP-ohjelma mahdollistaa sen, että EKP voi suoraan ostaa investointikelpoisia euromääräisiä joukkolainoja, jotka per, to, yritykset jotka toimivat euroalueella. Ja koska ohjelma nyt on hyväksytty, liittyy EKPssä, niin ne ovat lisänneet ensimmäis jo 92 miljardia miljardilla valintakelpoisia joukkolainoja, mutta tämä voi vaikuttaa kyllä kilpailuun. Näyttää siltä, että tämä vaikuttaa muihin, jotka ehkä haluaisivat ostaa myös näitä joukkolainoja. Ja heidät on tässä syrjäytetty crowded out markkinapaikoilta kokonaisuudessaan. Ja näyttää siltä, että kun ajatellaan työtä, jota olemme tehneet ja kysymyksiä jotain sitten Mario Draghille ja EKPlle, että, että on anekdootinomaista e- todistaa siitä, että, että tämä ohjelma on hyödyttänyt isoja yrityksiä eikä juurikaan pk-yrityksiä. Jo, nyt tässä on tavallaan Puolan paholaista on tällainen yleinen kysymys, joka tulee mieleen, koska keskuspankin toiminta on, ei kuulu markkinaväärinkäytöslainsäädäntöön niin ettekö tekään voi puuttua kilpailukulmasta katsottuna tähän asiaan? Ja yleisesti ottaen, kun ajatellaan tätä erityistä ohjelmaa, tähän liittyy tällainen valikoivuus. Se on olennaista, kun valitaan eh, esimerkiksi valtion tukien liittyen kysymys. Onko siis perusteltua, että EKP valitsee tiettyjä joukkolainoja eikä osta kaikkia valintakelpoisia joukkolainoja kautta linjan? He kuitenkin tuntuvat toimimaan varsin selektiivisesti. To, to be to be quite open, uh... Aivan suoraan puhuen en osaa vastata teidän kysymykseenne. En tiedä vastausta. EKP ei ole yritys lainsäädännön tarkoittamassa merkityksessä. Se on tavallaan omanlaisensa olio. Näin ollen EKP ei ole suorastaan meidän toimintamme fokuksessa. Ymmärrän kyllä teidän äh, argumenttinne, mutta en tiedä, minkälainen kilpailulainsäädännöllinen näkökulma voisi kohdistua tähän osto-ohjelmaan ja niihin valintoihin, joita osto-ohjelmassa on tehty. En tunne edes EKPn käyttämiä suuntaviivoja, ohjeita sen suhteen, mitä pitää ostaa ja mitä ei osteta. Mutta mielelläni kyllä pohdin tätä aihetta ja palan sitten teidän pakeillenne hieman täsmällisemmän vastauksen muodossa. Thank you uh, very much. Kiitos. Luonnollisesti puhumme yritys mm, jo lainoista investoinneista. Eli kyse on aivan erityisestä rahoituksesta. Aika vaikea on tässä nähdä tätä kilpailuulottuvuutta tai vaikutuksia, mutta luonnollisesti kuuntelemme myös vastauksen mielenkiinnolla. Edustaja Tremosa. Te Gualtieri. Uh, good afternoon, uh, Commissioner Vestager. Päivää, komission Vestager. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Ensin haluaisin sanoa, että tuen työtä, mitä teette Applen ja Amazonin kanssa Luxemburgissa. Kysymys on äh, reilusta veropolitiikasta, kuten monilla muillakin aloilla. Äh, en ollut puhunut etukäteen Kate Swinburnin kanssa, lupaan sen, mutta minun kysymykseni oli ihan sama kuin hänellä. Halusin kysyä, koska te näette mietinnössä, että monet tämän valiokunnan jäsenet ovat äh, huolissaan äh, kilpailusta lentoliikenteessä. 44 jäsentä tässä valiokunnassa, eli suuri enemmistö. Me lähetimme kirjeen viime kesäkuussa, jossa pyysimme avoimuutta. Halusimme tietää EKPltä, me halusimme tietää, mitkä äh, pankit tai yritykset äh, olivat suurissa veloissa. Ja minä tiedän, että te saitte tämän listan heinäkuussa ja me huomasimme, että esimerkiksi keskus, Irlannin keskuspankki osti Ryan eerin äh, velkoja. En nyt puhu tässä mistään äh, kansallisista intresseistä, mutta minusta se rikkoo yhtäläisiä edellytyksiä, toimintaedellytyksiä. Me sanomme, että me kritisoimme Italiaa sen vuoksi, että se auttaa valtion avulla Al Italiaa, mutta Banco of Italia ei ole ostanut Al Italian velkoja. Joten EKP, EKP ohjelmallaan luo häiriöitä yhtäläisiin toimintamahdollisuuksiin. Tämä on se tuntuma, mikä meillä on. No on helppo sanoa meidän mietinnössämme, että me emme pidä siitä, mitä tapahtuu Allitalialle tai Air Berlinille tai Lufthansalle. Mutta sitten toisaalta meillä on myös tämä ongelma, joten teidän palveluiden pitäisi myös tutkia näitä asioita, koska me aiomme olla aktiivisia tässä kilpailuraportissa tämän suhteen jätän teille vielä äh, aikaa vasta, mutta Googlesta vielä. Tietojen tutkimusten nopeus. Te olette käyttäneet jo kaiken aikana. Teillä on 10 sekuntia aikaa. No. Selvä. Nopeasti asian ytimeen. Pitäisikö meidän äh, tasapainottaa tutkimusten nopeus ja ylläpitää myös äh, kilpailu, kartellilainsäädäntöviranomaisten äh, oikeudet, että sanotte, että Kiinasta on tulossa lisää tapauksia. Voisitteko selittää hieman enemmän tästä? Ja sitten vielä lopuksi, mitä tulee tähän shoppingiin. Olen kuullut, että tämä Ocean-mekanismi, että siihen ei ole tyytyisiä. Uh, first, uh, as I said, uh, as a response to, Kate on the question of... Ensin, niin kuin sanoin jo Kateille tähän EKP-kysymykseen, haluaisin palata myöhemmin. Pitää pitää mielessä, että äh, hallituksethan voivat investoida markkinaehdoin. Kunhan tämä tapahtuu markkinaehtoisesti, niin kyseessä ei ole valtion tuki. No, mitä markkinaehdot tarkoittavat? Meillä on ollut useampia tapauksia, joissa on sanottu, että pitäisi perehtyä näihin markkinaehtoihin. Tekisittekö päätöksen, jotta emme joudu ongelmiin valtion tukisyytöksiin? Joskus nämä tapaukset ovat hyvin monimutkaisia. Markkinaehdot eivät välttämättä tarkoita 2 tai 3 prosenttia. Jos on riski, niin sitten korkotaso tulisi olla paljonkin korkeammalla tasolla. Eli silloin kun hallitukset ostavat joukkovelkakirjoja sieltä ja täältä, niin toki tämä riippuu siitä, miten asia hoidetaan. Niin kuin sanoin, EKPn suhteen en voi antaa nyt tässä vaiheessa kattavaa vastausta. Minun kokemukseni mm, kartelli- tai kilpailuoikeustapauksista on sellainen, että tässä vallitsee epäsymmetria, asymmetria ajoituksen suhteen luonnollisesti meillä on erilaisia motiiveja. Yritys haluaisi, että fuusio etenisi. Me taas haluamme varmistaa, että fuusiolla ei estetä kilpailua, eli tavoitteet ovat erilaiset. Meidän täytyy kuitenkin tehdä työtämme nopeasti. Yritykset haluavat myös tehdä yhteistyötä kanssamme, jotta fuusio todella etenee mahdollisimman nopeasti. Tämä epäsymmetria taas liittyy kartellitutkimuksiin osapuolet eivät aina mielellään tee yhteistyötä kanssamme, koska me perehdymme salaiseen kartelliin, joka sitten voi johtaa vaikkapa sakkoihin. Kuusi yritystä oli mukana äh, tässä kuorma-autorekkakartellitutkimuksessa ja summat olivat suuria. Eli yritykset ovat halumattomia yhteistyöhön. Me tarvitsemme kuitenkin nopeasti vastauksia, äh, esitämme tietopyyntöjä äh, tilanne on aivan erilainen fuusiotapauksessa. Joskus onkin aika lailla vaikeata tehdä työtä näiden aikataulujen puitteissa. Mehän elämme oikeusvaltion periaatteita toteuttavassa unionissa. Näin ollen yritysten täytyy voida myös puolustautua syytteiltä. Meidän täytyy nopeuttaa näitä menettelyjä kaikissa vaiheissa. Esimerkiksi täytyy varmistaa se, että eh, helpotetaan tiedon saantia näistä tutkimuksista. Eli yritys voi saada nähtäväkseen todisteet, joita meillä on yritystä vastaan. Tämä täytyy määritellä hyvin selkeästi ja sitten tätä kautta koko prosessi joustavoituu. Joskus tämä voi olla budjettihaaste. Tarvitaan riittävät IT-välineet, on oltava päteviä ihmisiä, taitavia ihmisiä, jotka välttämättä 5-10 vuotta sitten eivät olleet meille hyödyksi. On voitava myös investoida välineisiin, jotta tutkintotoimissa päästään ripeästi eteenpäin. Google-tapauksessa 5,2 terabittiä tietoa piti eh, käydä lävitse. Jos ei ole olemassa kapasiteettia käydä lävitse tällaisia tietomäärää, niin totta kai se on ongelma. Kyse on prioriteettitutkimuksesta. En usko, että määräaika on tässä ratkaisu. Hyvin käytetyt resurssit prosesseihin ja välineisiin, sieltä löytyvät ratkaisut. Google-tapauksessa jotkut totesivat samoja valituksen aiheita. Olemme kuunnelleet näitä huolia, jotta ymmärtäisimme asiaa paremmin. Me emme tee työtä missään norsulutornissa, vaan, vaan markkinapaikoilla. Me emme ole vielä tehneet päätöstä siitä, noudattaako Google sääntöjä vai ei, mutta seuraamme tilannetta hyvin tarkkaan. Kyse ei ole varsinaisesta äh, huutokaupasta, vaan siitä, miten se toimii. Me käytämme teknisiä asiantuntijoita avuksamme, keskustelemme markkinatoimijoiden kanssa ja, ja totta kai perehdymme itse tilanteeseen. Thank you. Paloma López Permejo. López Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia rouva Vestager, täällä ollaan. Kiitoksia teidän läsnäolostanne ja valmiudestanne keskustella aina parlamentin kanssa. Haluaisin keskittyä kahteen kysymykseen. Yleensäkin tämän, käsittelen maataloutta ja energiakysymyksiä. Tässä tapauksessa maataloudesta puhuttaessa viime vuosina johtuen myös parlamentin painostusta on saatu käyttöön käyttöön valvontamekanismeja, hintavalvontamekanismeja maatalouteen. Näin voidaan kurinalaisemmin analysoida ketjun hinnoittelua. Tässä yhteydessä kuitenkin kertyy sellaista todiste, että kahdella tavalla manipuloidaan maatalousmarkkinoita mitä tulee siementen valmistajien, erityisesti tämä koskee suuria yrityksiä, jotka ostavat näitä tuotteita, ja itse asiassa loppujen lopuksi öö, viljelijäjärjestöt ovat puolustuskyvyttömiä. Haluaisin kysyä teitä, teettekö teette työtä sen suhteen, että tarkistettaisiin lainsäädäntöä, että varmistettaisiin se, että kilpailupolitiikka maatalouskysymyksessä toteutuu selkeämmällä tavalla jäsenvaltioiden kesken? Ja oletteko te sitä mieltä, että on välttämätöntä antaa tehdä uusia poikkeuksia maataloudessa, jotta voidaan varmistaa tuottajien tulot? Haluaisin vielä kysyä teiltä Ehkä voisitte hiukan jo kertoa tutkintavaliokunnasta koskien Monsanto-tapausta. Sitten tois, toinen asia energiasta vielä lyhyesti. Toisaalta kilpailupolitiikka tuntuu hyväksyn sen, että pikkuhiljaa on poistettu tuki uusiutuvalle energialle ja kuitenkin monet ulkomaalaiset sijoittajat ovat saaneet korvauksia tästä sattumanvaraista jäsenvaltioiden päätöksestä johtuen tuomioistuimessa. Toisaalta näyttää siltä, että on yksi yleinen poikkeus muille energiaatolle, esimerkiksi moratorio ydinvoimalle tai kaasun ja öljyn kohdalla. Tämä hyödyttää vähemmän kestäviä energia-aloja. Onko teillä suunnitella jonkinlaista toimintaa näissä kysymyksissä, kun otetaan huomioon yhä suuremmat todisteet siitä, että energia markkinat estävät sen, että siirrytään kohti kestävämpää ympäristötilannetta. Well, these are, these are very important areas because... Hyvin tärkeitä kysymyksiä. Tässä käsitellään ihan ihmisten arkea. Ensimmäinen asia aamulla keittää kahvin ja kaataa kuppiin ja sitten tarvitaan energiasektoria ja maataloussektoria tässä avuksi, että tämän yksinkertaisen homman voi suorittaa. Mielestäni tärkeää on se, että olemme tehneet tiettyjä aloitteita, joiden kautta voidaan antaa enemmän valtaa tuotantoosaan ketju, ketjussa. Meidän pitäisi saada tämä toimimaan myös, koska mitä on otettu käyttöön esimerkiksi viljelykasvien kohdalla, oliviöljyn kohdalla, jos muistan nyt oikein, niin haluamme mahdollista sanoa, että tuottajat voivat ko- kokoontua ja asettaa, saada aikaan tehokkaat mm, myöjärjestöt, ei monopoleja, mutta näin heillä olisi vahvempi asema tässä elintarvikeketjussa. Meidän pitäisi todellakin panostaa siihen, että tämä toimii, koska maissa, joissa tämä toimii, se toimii hyvin tuottajien kannalta katsottuna. Sitten Sitten kysymys taatusta tulosta. Nämä ovat yksi pääaiheista maatalouspolitiikan uudistusten yhteydessä. Te tiedätte, että komissio valmistelee tätä asiaa ja haluaa keskustella näistä kysymyksistä, miten voidaan edetä näissä asioissa. Kollega Hogan, joka tästä on vastuussa tietenkin, tulee keskustelemaan parlamentin kanssa tästä aiheesta. Tällä hetkellä juuri olemme Bayer ja Monsanto fuusiokysymystä käsittelemässä. Tässä tämä fuusio ei muuta sitä seikkaa, että viljelijät tarvitsevat valinnanvaraa. Heidän pitää pystyä valitsemaan eri Eri torjunta-aineista, siemenistä ja niin edelleen, ottaen huomioon sen tavan, millä he tuota tekevät. Ja me tarvitsemme myös kilpailua ja innovaatiota näillä markkinoilla, koska edelleenkin tarvitsemme parempia siemen, parempaa siemenmateriaalia ja vähemmän haitallisia torjunta-aineita ympäristölle, viljelijöille, kuluttajille, siis ovat vähemmän haitallisia kaikille näille. Tarvitsemme kilpailua tällä alalla, jotta viljelijät voivat tehdä oman työnsä emme ole vielä tässä valmiita, mitä tulee fuusiopuoleen. Nyt kuitenkin luonnollisesti, mitä ikinä tapahtuukaan, vieläkin meillä on säännöt käytössä, yleiset säännöt, joilla suojellaan ympäristöä, viljelijää, kuluttajia vahingolta, kun on kyse siemenmateriaalista tai torjunta ja näiden kahden yhdistelmästä. Edelleen me tutkimme kun jos toteamme, että on joku ongelma hinnoissa, kun suuret valmistajat saavat väär, vääristää kilpailua. Yksi esimerkki tästä olisi Interbrew. Olemme myös nähneet, että joskus on tärkeää puuttua, jotta villet eri maista saavat omat tuotteensa myös kauppojen hyllylle. 2015 oli tilanne, sellainen tilanne Ranskassa, missä näytti olevan sellainen suuntaus, että vain ranskalaisia tuotteita löytyy ranskalaisilta hyllyltä. On tärkeää, että viljelijät voivat tietää, että he voivat myydä tuotteitaan joka ikisessä jäsenvaltiossa, ja sekin on tärkeää, että emme salli jonkinlaista sotaa siitä, mitä tuotteita miltäkin hyllyltä löytyy, koska ainahan on korkea riski vastaiskuista. Jos minun tuotteeni eivät pääse, päädy teidän kauppoihin, niin, niin sitten ei sama saa tapahtua toisenkaan päin. Ja tässä on vaara siitä, että viljelijöiden tilanne vieläkin vaikeutuu, heidän on vaikeampaa myydä ja loppukuluttajien on vaikea saada nauttia tuotteita eri maista ja heidän valinnanvaransa vähenee. Sitten energiakysymyksistä Tähän voitaisiin käyttää puolitoistakin tuntia, kun keskustellaan siitä, miten energiamarkkinoita pitäisi kehittää, koska tällä hetkellä olemme siirtymävaiheessa ja mielestäni valitettavasti tämä on aika pitkä, koska meillä on tätä varaskasta perintöä hiilestä, ydinvoimasta, se seikka, että ydinvalikoima, anteeksi, energiavalikoima jäsenvaltiossa on niin erilainen. Voimme nähdä, että intressien muodostuminen energiantuotannossa eri maissa, niin tähän liittyy mon- todellisia sähkökatkosriskejä, vaikka ei olekaan kovin herkkä tai riippuvainen tai altistunut tällaiselle voimakatkokselle, niin kuitenkin on tarvetta turvamekanismeille. Ja jos ajatellaan ihan alkua, kun teimme sektorikohtaisen tutkimuksen, kutsuimme näitä kapasiteettimekanismeiksi, nyt olemme tehneet päätöksiä, näiden mekanismien kohdalla, jotta ne sopivat markkinoille. Haluan sanoa, että teillä voi olla tällainen kapasiteettimekanismi väliaikaisena järjestelmä tietenkin. Sen pitäisi olla avoin rajat ylittävälle osallistumiselle. Kysyntäpuolen reaktion pitäisi olla tässä myös tärkeässä roolissa ja se pitäisi ottaa huomioon. Ja pitäisi myös sallia, että uusiutuvat energiat voivat osallistua tähän mekanismiin. Tätä työstämme tällä hetkellä ja erityisesti tietenkin rajat ylittävät kysymykset ovat aina kiinnostavia, koska halu, jos haluaa energiaunioni, niin silloin rajat ylittävyyshän tässä on ihan olennaisessa roolissa. Kapasiteettimekanismit, jotka nyt on hyväksytty, ne ovat jonkin verran erilaisia, koska ne heijastavat sitä seikkaa, että jäsenvaltiot ovat päättäneet eri tavoin aikaisemmin energiavalikoimasta, mutta niillä on myös samoja piirteitä. Ne ovat väliaikaisia, mutta avoimia ja että ne perustuvat dokumentoituun tarpeeseen. Tällainen kapasiteettimekanismi tarvitaan. Tämä ei ole mikään ovi antaa tukiaisia teknologioilla, joista haluaisimme itse asiassa päästä eroon. Ja tämä on tässä tärkeä asia pitää silmällä kun ollaan siirtymävaiheessa, siirrytään sellaisen energiantuotantoon, joka mahdollistaa meidän täyttävän ilmastonmuutossitoumuksemme. Thank you, Molly Scott Caton. Thank you very much, Chair. So I'm a... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen brittimeppi ja edustan South Westin aluetta. Siellä on tuhansia rahoitusalan työpaikkoja. Oli mielenkiintoista kuulla Tahnien puhe eilen. Hän korosti, että yritykset menettäisivät toimintalupansa EU-ssa muille alan toimijoille. Tämä ei tule minulle yllätyksenä eikä varmaankaan muillekaan tässä valiokunnassa, mutta eilen se hyvin selkeäsanaisesti todettiin. Barnier teki aivan selväksi, ja nyt siteraan häntä, ei ole kunnianhimoista kumppanuutta ilman sellaista, jossa on verodumppausta, ympäristöstandardien huomiota jättämistä. Kyse ei ole pelkästään lainsäädännöstä, vaan yhteiskunnallisista valinnoista, terveydestä, ympäristöstä, rahoitusvakaudesta, turvallisuudesta. Kukaan ei varmasti ole eri mieltä tästä. Viime kuussa te käynnistitte tutkimuksen veropoikkeuksiin, joita Britanniassa käytetään ulkomaisten yritysten suhteen. Tämän totesitte. Nyt jo valtion tukisääntöjä ilmeisesti on rikottu yhdistyneessä kuningaskunnassa ja syyllistetty epäreilu verokilpailuun. Näyttää siltä, että tämän tutkimuksen tulokset saadaan juuri ennen äh, Brexitia tai heti sen jälkeen. Nyt komissio on toiminut hyvin äh, selkeästi Voinko tulkita tästä, että se syvällinen ja erityinen suhde, jota brittipääministeri sanoo toivovansa, äh, johtaa siihen, että Britannia kunnioittaa samoja verovelvoitteita ja sitoumuksia kuin 27 jäljellä jäävää jäsenvaltiota. Entäpä sitten merentakaiset alueet? Päätyvätkö ne äh, mustalle listalle verotuksellisena äh, verokeitaina? Saataisinko aikaan edistystä korkeampien, korkeampien verojen kautta, nimenomaan kun ajatellaan näitä merentakaisia brittiläisiä alueita? Well, as, as you said. No, kuten te sanoitte, kukaan ei ole eri mieltä Barnierin kanssa, koska tämä on ihan maalaisjärkeä yhtäläiset edellytykset, toimintaedellytykset, niiden pitää olla yhtäläiset toimintaedellytykset. Tämä on kaksisuuntainen tie myös isolle Britannialle niin, että sen yrityksiä ei kohdata epäreilusti, kun ne kilpailevat muualla Euroopassa. Joten ihan pragmaattisesta näkökulmasta sehän on kaikkien eduissa, että on yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Ja Tämä tuotiin esiin huhtikuun neuvoston johtopäätöksissä. Tämä on se mandaatti neuvotella Brexit-sopimuksesta. Me tuo, käynnistimme tämän tutkimuksen tästä ryhmäpoikkeuksesta, koska on asioita, joista pitää olla huolissaan. Tietenkin on paradoksaalista, että hyvä lainsäädäntö, jolla on hyvä tavoite ja tarkoitus, siihen on otettu, rakennettu sisään tämä poikkeus. Ja äh, kun me käynnistimme alustavat tutkimukset, äh, olemme huolestuneet entisestään. Toivomme voimme viedä tämän päätökseen tämän asian äh, hyvin nopeastikin, toivon mukaan ennen Brexittiä, mutta se jää vielä nähtäväksi, kykenemmekö toimimaan niin nopeasti. En tiedä, mitä tulee olemaan veroparatiisi mustalla listalla. Se on Moskovitsin käsissä ja he työskentelevät intensiivisesti voidakseen eh, viedä sen päätöksen ja julkaista sen ennen joulua. Mutta minulla ei ole mitään konkreettista tietämystä siitä, kuinka se edistyy. Joten tähän kysymykseen en voi vastata, olen pahoilla. Yes, Mr. Annemans. Edustaja Annemans. Well, I'll speak Dutch if you Puhun äh, saksaa, jos se sopii teille. Haluaisin esittää teille kysymyksen Paradise-paperien äh, yhteydestä. Luin äh, Parisienistä 11. marraskuuta te annoitte haastattelun, siteeraan teitä itseänne. Te sanoitte, sanoisin, että me tarvitsimme tätä skandaalia tietynlaisena sähkösokkina niin, että saamme aikaan muutoksen ja ihmisten äh, suuttumus äh, tavallaan tätä nopeuttaa. Nyt Belgiassa äh, tästä on syntynyt aika paljon hälyä, koska on käynyt ilmi, että Belgian valtio, Belgian veroviranomainen on jo 18 vuotta ollut Äh, brittien äh, Neitsytsaarilla äh, yrityksen osaomistaja, joka investoi, yrityksen, joka investoi Haifonin satamaan Vietnamissa. Jos neuvostossa käytätte paradispapereita tällaisena sähkyshokkina, niin voimmeko Belgiassa laskea sen varaan, että te suhtaudutte Belgiaan samalla tavalla kuin monikansallisiin. Eli tämä paljastus voisi toimina, toimia tällaisena sähköshokkina myös äh, Belgian suuntaan, koska Belgian kansalaiset olivat myös raivoissaan. Kiitos. On liian varhaista sanoa, avaammeko konkreettisia tapauksia. Olemme nyt siinä prosessissa, että käymme läpi informaatiota, jota on saatu paratesipaperistä. Jos huomaamme, että on syytä huoleen, niin sitten avaamme uusia tutkimustapauksia käytän nyt varsin vahvaa kieltä sen takia, että mielestäni tämä on todella hyvin tärkeä asia. On tärkeää, että kansalaiset näkevät, että eivät vain monet yritykset maksavat veronsa, vaan että kaikki yritykset maksavat veronsa. Suurin osa tekee työtä jossakin yrityksessä. He näkevät, miten yksittäinen kansallinen yritys joutuu ponnistelemaan – ja taistellakseen, joskus markkinoilla kilpailakseen siellä, joskus joutuvat kilpailemaan monikansallisyrityksen vastaan. Ja nyt he sitten näkevät, että jossain määrin ne ovat järjestäytyneet niin, että voivat minimoida omat veronsa, joita maksavat. Ja tämä on hyvin tärkeä kysymys. Tässä on kyse reilusta kilpailusta, tällaista toimintamahdollisuudesta, mutta tavallaan myös sosiaalinen sopimus tähän liittyy kun tekee bisnestä jossakin yhteiskunnassa. Ja kun jossakin yhteiskunnassa toimii, tarvitaan teitä, digitaalisen infrastruktuuriin, tarvitaan asiakkaita koulutettua väestöä ja yhteiskunnan täytyy voida investoida teihin ja tähän infrastruktuuriin, terveyteen, koulutukseen. Siksi pitäisi myötä vaikuttaa tämän maan toimintaan, jossa bisnestä harjoittaa. Ja me teemme oman osamme nähdäksemme, antavatko jäsenvaltiot, niin anteeksi, Näinköhän äh, te saitte minun kysymykseni tarkkaan. Belgian hallitus osallistuu äh, tällaisen veronkiertojärjestelyn äh, Haifonissa brittien neitsytsaarilta käsin ja Belgian kansalaiset ovat raivoissaan tästä ja Belgia on kuitenkin neuvoston jäsen. Joten eikö, ettekö te voisi pistää Belgian kuriin neuvostossa? Tämä oli minun kysymykseni. Multa osin minä äh, tuen teitä täysin paradise-papereissa. No, mennään nopeasti eteenpäin. Palaan tässä alkuun. On liian varhaista sanoa tässä vaiheessa, koska mitä ikinä teemmekään, niin käymme perinpohjaisesti asiat ensin läpi, koska jokaisella on oikeus mm, ta, ta, tavallaan eh, e-, epäilylle. Question, you got the answer. Confirmed that the okay. facts are Mr. true. Mr. Hayes. Mr. Hayes. Uh, th- thanks, President. And... Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa jälleen kerran komission sen Vestager valiokuntamme. Nostaisin esille aiheen, joka on suuri huoli omassa vaalipiirissäni Kyse on Irlannin pankeista ja asuntolainaskandaalista. Kyse on lainoista. Monet irlantilaiset joutuivat ongelmiin asuntolainojensa kanssa, taikka sitten korkotaso oli ihan mahtava, mahdoton. Keskuspankki toki tähän on perehtynyt, mutta minua kiinnostaa kilpailupuoli. Oliko tässä kyse kartellista, oliko kyse kilpailun estämisestä, kilpailun vastaisesta toiminnasta Irlannin markkinoilla? Varmistettiin, että muut toimijat, muut kilpailijat eivät pääse Irlannin markkinoille. Sitten 25. lokakuuta teidän eh, pääosastollenne esitin valituksen ja mainitsin kaksi esimerkkiä australialaisista pankeista 2016 vuodelta. On myös muita tapauksia, joissa pääosastonne on ryhtynyt toimiin ja silloin kyse oli eurojohdannaisista. Tällä viikolla sain vastauksen, jossa puhuttiin vakavista väitteistä, jotka olen esittänyt ja korostettiin sitä, miten te ja yksikkönne seuraa tätä kysymystä. Vastauksessa totesitte, että tämä kysymys liittyy Irlantiin, joten todennäköisesti Irlannin kilpailuviranomaisten tulisi toteuttaa tutkimukset. Onko tämä oikea väline tässä tapauksessa? Kyse on pankeista, jotka ovat pankkiunionissa mukana ja teidän pääosastanne olisi pitänyt äh, pääomittamismielessä allekirjoittaa nämä asiakirjat. Eli mitä te oikein etsitte? haetteko uusia todisteita? Äh, todisteita siitä, ketkä äh, ja minkälaisia tappioita tässä on kärsitty. Kyse on huomattavasta skandaalista. Totuus on saatava esille ja uskon, että paras tapa on perehtyä nimenomaan kilpailuulottuvuuteen tässä kysymyksessä. Teillä on valtuudet nimenomaan toimia tältä pohjalta. Kiitos. Um, as you said, uh, Kuten sanoitte, nämä ovat asioita, jotka otamme hyvin vakavasti Tämä vaikuttaa yksittäisiin perheisiin, siihen, miten ne voivat käyttää tulonsa, siihen, onko heillä varaa ottaa laina, asuntolaina vai käyttävätkö se johonkin muuhun. Ja usein tämä asuntolaina on hyvin suuri ja raskas osa perheen budjettia. Joten jälleen kerran tässä olemme jo kansalaisten arkielämän ytimessä. Yksi osasta työtä, mitä me teemme, on se, että yritämme saada parhassa, siihen parhaassa asemassa olevan viranomaisen tekemään nämä tutkimukset. Eikä kysymys ole siitä, että mekö me haluaisi tehdä päinvastoin, vaan kysymys on siitä, että löydämme sen, joka voi tehdä sen parhaiten ja tehokkaiten nopeasti. Ja se, mitä me tässä tarkastelemme, ovat ne markkinat, joihin on vaikutettu. Ei sitä, Ovatko osapuolet äh, eurooppalaisia osapuolia vai äh, kolmansien maiden osapuolia? Koska jos katsotaan äh, markkinoita, niin siellä on erilaisia mm, perinteitä, erilaista lainsäädäntöä, joka määrittelee, kuinka asunto, kiinteistöluotot toimivat. Eli ensimmäisenä vastauksena on hyvin tärkeää äh, tehdä yhteistyötä myös Irlannin kilpailuviranomaisten kanssa, jotka ovat paikan päällä, markkinoilla mukana, jolla on suora pääsy äh, tarvittavaan informaatioon. Luonnollisesti on aina tärkeää, jos äh, joku istuu sitten jossain ja sanoo, että minusta ei ollut oikein, että näin kävi. Haluaisin tässä nyt soittaa hälytyskelloja. Jokainen voi käyttää komission välinettä, jossa väärinkäytösten paljastaja välinettä voi käyttää. Ja ihmiset äh, voivat näin tehdä ja kertoa, että tätä minä näen, tämä, tässä ovat nämä todisteet ja sitten voimme käynnistää tutkimukset joko meidän kanssa tai kansallisten viranomaisten kanssa, jos on kysymys kansallista markkinoista, joihin on vaikutettu. Me valvomme näitä äh, markkinoita, koska rahoitusmarkkinat tai rahoituskriisin jälkeen ovat hyvin tärkeät meille. Te olette laatineet äh, lainsäädäntöä muuttaakseen rahoitussektoria, jotta se olisi parempi, oikeampi, ehkäpä tylsempi tehdä töitä. Mutta siis tässä nyt on kysymys siitä, että valvotaan tiettyä kehitystä ja toki kuka tahansa, jolla on todisteita, kun on kysymys kilpailupuoleen, niin tavalla tai toisella kertokaa se ja koska olemme ylpeitä luottamuksellisesta, me osaamme pitää salaisuuden ja sitten voimme katsoa, että mikä on paras paikka ratkaista virallisesti sitten esimerkiksi tällainen tapaus. Thank you. Tibor Zani. Tibor Zani, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Jos teille sopii, komission jäsen, jatkaisin Mm, maatalouskysymysten käsittelyllä. Kenties tiedätte, että agrivaliokunta on päässyt yksimielisyyteen aika lailla siitä, miten tuottajajärjestöt toimivat mukaan luettuna tuotantosuunnittelu ja sopimukset. Kaikki tämä on tarpeen, jotta päästään yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteisiin sellaisina kuin ne on määritelty sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta. Näin ollen ne tulisi jättää pois tämän artiklan 101 soveltamisalasta toiminnasta. me Ymmärrämme, että kun tällaisia yhteistoimia toteutetaan, niin sen kautta parannetaan myös viljelijöiden kilpailukykyä. Ymmärrämme myös, että joitakin poikkeuksia ei ole käytetty täysin hyödyksi. Ja näin ollen on ollut ongelmia yhtäläisessä täytäntöönpanossa ja kansalliset kilpailuviranomaiset eivät ole tarjonneet oikeusvarmuutta viljelijöille. Näin ollen pidämme tervetulleena sitä, että Omnibus-asetus voi yksinkertaistaa sääntöjä tuottajajärjestöjen osalta. Myös tuottajajärjestöjen toimivaltaa ja oikeuksia selkeytetään. Lisäksi on vahva uskomus siitä, että maatalousalan erityisluonne on otettava huomioon kilpailupolitiikassa. Tämä on meidän viestimme. Haluaisin kuulla teidän kommenttinne näihin näkökohtiin. Kiitos. Well, the thing is, it's, it's very difficult uh, for me to say anything uh, niin, minun on hyvin vaikea sanoa mitään ehdotetuista muutoksista, koska vaikutusarviota ei ollut. Joten en minä tiedä. En tiedä, miten tämä tulee toimimaan. En tiedä, yksinkertaistaako se asioita, koska me olemme aika paljonkin ponnistelleet puheenjohtaja Junckerin johdolla, mutta erityisesti myös ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermanin johdolla varmistaaksemme sen, että lainsäädäntö on hyvin korkealaatuista, että tiedämme, miten asiat sitten jatkossa tulevat toimimaan, koska tämä johtuu tietenkin lainsäätäjämme kunnioittamista Ja nyt mitä tulee muutoksista omnibussiin, me emme tiedä tästä, koska mitään vaikutusarviointia ei tehty ei ole tehty, julkista kuulemista ei järjestetty, ja tämä tarkoittaa sitä, että emme oikeastaan varmuudella voi sanoa, että tämä on ehkä pienviljelyn edun mukaista tai kaikkien kuluttajien tuen mukaista, koska me emme tiedä, onko tämä paras tapa mahdollistaa se, että tuottajilla on enemmän valtaa arvoketjussa. Niin kuin aikaisemmin vastata tässä niin Rova Lopesille, niin on hyvin tärkeää pystyä vahvistamaan tuottajien asemaa, antaa heille enemmän sananvaltaa arvoketjussa, mutta sekin on tärkeää, että ei heitä tavallaan lukita jo mihinkään tilanteeseen. Heillä pitää olla vielä vainanvaraa, mihin kuluttaja, anteeksi, tuottajajärjestöön haluavat kuulua ja millä tavalla näin tekisivät. Ja ehdotetussa lainsäädännössä on hyvin raja, rajoitettu rooli kilpailuviranomaiselle suojella tätä varaa itse asiassa. Ja sellaisia tapauksia on ollut viljelijöille, joilla on ollut erilaiset näkemykset, erilaiset pyrkimykset ja halusivat hoitaa asioita, tehdä asioita eri tavalla, perustaa oman tuottajajärjestönsä tällaisen ison lähes monopolijärjestön rinnalle. Ja tässä heitä vain autettiin, koska kulut, viran, kulut, ähm, kilpailuviranomaiset pystyvät puuttumaan tilanteeseen. Ja niin kuin minä sanoin, me kunnetamme päätöksessä kun on tehty, mutta ikävä kyllä en nyt voi, pyst- voi tähän kysymykseen vastata, oliko kyseessä yksinkertaistaminen, tuleeko tämä toimimaan, tai antaako tämä sen tuloksen, minkä haluamme markkinoille ja vahvistaa äh, tuottajan asemaa, mutta samalla antaa heillä valinnanvaraa. He voivat itse perustaa uusia tuottajajärjestö, jos ovat sitä mieltä, että sopivaa ei löydy. Ja tämä on tässä minulla huolena. Ja sanon tämän kaikella kunnioituksella suhteessa asen käsittelyn täällä parlamentissa neuvostossa ja mitä tulee trilogiin, mutta kun mutta kun ajattelen meidän että kun haluamme varmistaa, että julkinen kuuleminen, vaikutusarvioinnin ja ehdotus, joka sitten teille esitellään, niin kaikki on läpiajateltua ja on varsin suuri todennäköisyys siitä, että tämä kaikki tulee myös toimimaan ajatellen kohderyhmää, jota, joiden asemaa haluamme vahvistaa. Thank you, uh, Fulvio Martuscello. Kiitos, edustaja Martuscello. grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Noin kymmenen kuukautta sitten Euroopan parlamentti hyväksyi vuosikertomuksen kilpailupolitiikasta EU:ssa. Tässä mietinnössä oli 183 suositusta komissiolle. Haluaisin kysyä komission jäseneltä, montako näistä suosituksesta on huomioitu ja mitkä niistä? Komissiohan nyt valmistautuu käsittelemään uutta kilpailupolitiikan vuosikertomusta EU:ssa ja haluaisimme ymmärtää, että meneekö tässä aika haaskuun niin, että mietintöä ei oteta edes huomioon. Voitteko kertoa meille, mitkä näistä 183 suosituksesta komissio on ottanut huomioon? Ja toinen kysymys. Italiassa keskustellaan mahdollisuudesta säätää lakia uimaranta mm, toiminnan pyörittämisestä ja nyt Italiassa toimitaan autonomisesti sen takia, että tämä on alueiden hallussa. Kyse on toimivaltuuksesta. Mikä tilanne mahtaa olla nyt, eh, kun ajatellaan valtiotasoa ja toisaalta aluetasoa, tässä on vaarana syntyä suuri epäselvyys juridisesti. Would you, would you repeat what sector it was where there was a derogation? Mikä olikaan se ala, jossa oli poikkeus eh, näiden alueiden oman hallinnon suhteen? The sector. Si tratta delle concessioni balneari. Beaches. Kyse on uimarannoista ja niiden fasiliteeteista ja niiden käyttöoikeuksista. Eli hallitus hyväksyi tällaisen lakiluonnoksen lokakuussa. Uh, on, on the first question, uh, on the number of, of recommendations. Ensimmäinen. Ensimmäinen uh, kysymys. Uh, uh liittyen tähän lainsäädäntöön noudattaa, eikö, eikö noudattaa. Me emme ole työskennelle tällaisten, tällaisen raportin parissa, koska raportti itsessään ei ole tuote, vaan meille koko prosessi raportin laatimiseksi on tärkeä. Koska kun me teemme tämän raportin, laadimme sen, niin me olemme hyvin läheisessä äh, yhteydessä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta me oppisimme ja näkisimme, kuinka ajatellaan, mikä, mitkä ovat huolenaiheet, mitkä ovat prioriteetit. Ja sen vuoksi me emme tee mitään tällaisia tulostaulukoita, johon ruksitaan ruutuja. Sen vuoksi, että suositukset ovat myös luonteeltaan hyvin erilaisia. Eivätkä ne ole saman painoarvoisia, enkä minä halua sanoa, että, että, että hoidetaan ensin nämä helpot ja ne, jotka todellakin vaikuttavat työhömme, ne jätetään myöhemmäksi tai pois. Eli sopimuksessa on sovittu tietynlaiset työ edellytykset, mutta me työskentelemme tällä hetkellä sillä tavalla, että me olemme hyvin läheisempiä parlamentin ja tämän valiokunnan jäsenen kanssa, samoin kuin kilpailutyöryhmän kanssa, kuin mitä perustamissopimuksessa äh, oletettiin. Ja se on mielestäni hyvä asia, koska näin me voimme tehdä paljon läheisempää yhteistyötä teidän kanssanne, te jotka e, edustatte suoraan kansalaisia. Luonnollisesti, jos se on tärkeää teille, niin voi palata äh, kirjallisesti asiaan, mutta tärkeää on kuitenkin se, että ähm, huomioimme läheisesti sen, mikä on tärkeää. Ja sitten voimme sopeuttaa sitä, mitä me teemme. Ja tämä on meille tärkeää. Ja minun mukaani ei koskaan ole turhaa, että sitoutuu ja varmistaa sen, että teemme parhaamme, jotta kilpailulainsäädäntö täytäntöön pannaan kansalaisten hyödyksi jäsenvaltioissa. Ja se, miten sitten on järjestetty tämä työ, no se on jäsenvaltioiden oma päätös. Meillä on jäsenvaltioita, jossa osa verotuksesta on hajautettu alueille, joten jäsenvaltiot voivat järjestäytyä eri tavoin huomioiden luonnollisesti kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoon perusasiat. Mutta ei ole Brysselin asia sanoa, kuinka jäsenvaltion tulee järjestää työnsä. Ei valtion apukysymyksissä eikä muissakaan välineissä, joita käytetään, äh, jotta saadaan markkinat äh, palvelemaan kuluttajia. Yes, it was connected to the Bolkenstein directive. Tämä liittyy Bolkenstein-direktiiviin. McGill. Thank you, chair, and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komissaari. Vain kaksi asiaa. Nyt on niin paljon asioita käsitelty. Tämä liittyy veroihin, että te mainitsitte, että valtion tukisäännöt estävät sen, miten voitte suhtautua tähän. Tämä on tällaista tapaus, tapaukselta käsittelyä. Mielestäni tämä on ongelma, koska se ei oikeastaan mahdollista sitä, että voimme siirtyä reilumpaan verotusjärjestelmään, jos kaiken pitää tapahtua tapaus tapaus lähestymisen kautta. Esimerkki vaikka teille, te ei olette käsitellyt mustalistattuja veroparatiiseja, mutta varmasti olisi hyötyä siitä, jos voisimme paljon jäsen, jäsentyneemmällä tavalla puuttua tähän. Sitten katsotaan vaikka tilinpäätössektoria. On monia muitakin alueita, joita pitää käsitellä, koska kun ajatellaan asiaa kilpailun näkökulmasta katsottuna ja kun ajatellaan jatkuva rooli, joka veron kiertojärjestelmällä on, ettekö usko, että kirjanpitotoiminta pitäisi laillisesti erostaa Äh, veroneuvonta ja talousneuvontakysymyksistä. Ja sitten toinen kysymykseni on ihan e, oma kysymyksensä, suuret IT-yritykset ja niiden vaikutus. Ja kiitän teitä siitä, mitä sanoitte. Meidän pitää varmistaa, että hyvä kilpailu voi auttaa muokkaamaan globalisaatiota. Tiedän, että olette puhuneet tästä kuuluvalla äänellä, että meidän pitää puuttua, jotta pidetään vapaat markkinat toimintakykyisinä. Mutta USAssa, tehän tiedätte, että nyt demokraatit ovat tarttuneet tähän asiaan, valmistautuvat seuraavaan vaalikampanjaansa. Meillä pitäisi olla kilpailuvälineitä, joiden kautta pystytään puuttumaan digitaalisiin yrityksiin, mutta kun katsotaan itään päin, sielläkin nähdään, että erittäin isot IT-alan yritykset Alibaba ja Tencent ovat kasvamassa. Ne ovat juuri ottaneet itselleen ylittäneet Facebookin, ovat vielä suurempia kuin Facebook. Nämä tällaisia asioita nyt tapahtuu meille tavallaan ennen kuin me lainsäätäjinä, lainsäätäjinä ennen kuin meillä on aikaa puuttua näihin. Tarkasteletteko te näitä kysymyksiä? Oletteko te sitä mieltä, että täytyy todellakin pystyä erottamaan nämä toisistaan? Kiitos. On the, on the latter question. Viimeisestä kysymyksestä mielestäni tämä on huonoa käyttäytymistä. Jos ajatellaan tästä isoa yritystä, joka käyttäytyy näin, ja jos se noudattaa kilpailua ansion perusteelta, niin silloin vielä on jonkinlaista valinnanvaraa. Voidaan puuttua markkinoille, investoida äh, innovointiin ja mm, keskittyä äh, asiakkaisiin. Kymmenen vuotta sitten nämä yritykset eivät olleet suurimpia yrityksiä maankamaralla. Me emme tiedä, mikä tilanne tulee olemaan kymmenen vuoden päästä mitä tulee tietysti mieleen ja mitä herra Ferber aikaisemmin sanoi, kuinka tietovetoinen talous mahdollistaa kilpailun. Ja tätä tietysti jatkossakin seuraamme valppaalla silmällä niin, että se seikka, että jotkut näistä yritykset pitävät valtavan datan hallussaan, että niin siitä saattaa tulla markkinoille pääsyn estettä, mutta kun ajatellaan valvontaa, kun valvotaan käytännössä markkinapaikalle, pitää varmistaa, että tämä toiminta on vieläkin avointa. Tietysti on paradoksi, että jotta saadaan avoimet markkinat, meidän pitää tehdä interventioita ja puuttua toimintaan, koska jos me emme viranomaisena puutu markkinapaikkatoimintaan, niin silloin on riski siitä, että se vain suljetaan ja päädymme sellaisen tilanteeseen, missä on oikeastaan monopoleja, jotka palvelevat markkinoita tavalla niin kuin itse haluavat. Mitä tulee siihen, kuinka saadaan aikaan oikeudenmukainen verojärjestelmä. Olette aivan oikeassa, että tapauskohtainen valtion tuki käsittely ei tätä toteuta, se on vain osaratkaisua. Ja tämän takia me komissiossa olemme tehneet tällaisen, laatineet kattavan lähestymistavan, miten voidaan suhtautua tällaiseen kysymykseen jäsentyneellä tavalla, niin kuin tekin sanoitte, koska mitä tapahtuu näissä valtiontukitapauksissa, niin mielestäni tietysti varmistamme, että toimii perussopimusten mukaisesti, että ei mitään selektiivisiä etuoikeuksia jaella, ja toivon, että tämä on myös innoittavana ja esimerkkinä esimerkiksi Fiat-tapausta ei voida, voi toteuttaa uudestaan, koska Luxemburg muutti sääntöjään yritysten rahoittamisesta. Sitten Kyproksella tehtiin ihan samoin, hekin ovat muuttaneet sääntöjään yritysten rahoituksesta ja Irlannissa muutettiin sääntöjä koskien näitä irlantilaisia rakenteita, kaksinkertaisia irlantilaisia rakenteita, joten jäsenvaltiot muuttavat sääntöjään omasta aloitteestaan. Ja sitten on juuri tällainen rakenteellinen lähestymistapa lainsäädännössä, jota kollegani Pierre Moskovitsi on esitellyt. Ja, jotkut, ja tästä tietysti pitää tarkastella niiden vastuuta, jotka mahdollistivat tämän, koska nämä järjestelmät, verojärjestelmät ovat todella monimutkaisia. En nyt halua puhua mitään pahaa hallinnosta, mutta ei näitä rakennella missään johtokunnissa, vaan veroneuvonantajat, niitä kehittelevät ihmiset, joilla on asiantuntemusta tässä. Ja me haluaisimme sanoa, että teillä on vastuu tästä. Teidän pitää varoittaa viranomaisia, jos teitä pyydetään osallistumaan tällaisen aktiivisen veronkiertoon, koska se on hyvin tärkeää, että saadaan avoimuutta seurattavuutta, mitä tulee näihin välikäsiin myös. Ja tämä todellakin on tällainen rakenteellinen lähestymistapa. Tietysti me tarvitsemme joka ikisen jäsenvaltioiden kohdalla sellaista, että tehdään yhteistyötä meidän kanssamme, jotta tässä onnistutaan. Ja tämä todellakin tapahtuu. Ja mm. enemmän kuin mitä koskaan oli voitu, olisi voitu kuvitellakaan on tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana, mutta tämä ei riitä, lisää, lisää tarvitaan, koska vieläkään äh, lainsäädäntö vaikka äh, yhteisestä yhdistetystä yritysveropohjasta. Me tarvitsemme sitä, että tällainen toteutuu käytännössä. Mielestäni tarvitsemme myös mm, julkisia maakohtaisia raportteja, koska tarvitaan avoimuutta, tarvitsemme muutosta ja hyvä asia kaikissa äh, mm, vuodoissa on se, että asiat ovat muuttumassa. Ihmiset varmasti tulevat huomaamaan, ihmettä, että miten oikein tapahtuu. Ja nämä paljastukset, vuodot osoittavat tämän muutoksen, jonka tarvitsemme. Yksi ke- josta on tarpeeksi keskusteltu, on täytäntöönpano, koska oma asiansa on lainsäädännön hyväksyminen, mutta tulokset näkyvät sitä vasta käytännössä, että kaikki on todellakin täytäntöönpantu kautta linjan. Ja jäsenviranomaisilla, äh, veroviranomaisilla on taidot, resurssit, ne voivat palkata ihmisiä, että voivat käyttää hyväkseen informaatiota, voivat käyttää hyväkseen näitä uusia välineitä, jotka käyttöönsä saavat. Ja tämä tietenkin on hyvin tärkeä asia, ja lainsäätäjällä voi olla se, voida seurata sitä. Kun lainsäädäntö on hyväksytty, se ei ole vaikea, niin se on jo vaikea vielä pitää varmistaa, että se täytäntöön pannaan, ja toivon, että voimme tehdä yhteistyötä tässä asiassa koko ajan tietäen ja kunnioittaen sitä, että tässä on kyse yksimielisyydestä neuvostossa, mutta tämä ei jätä kuitenkaan parlamenttiakaan työttömäksi päinvastoin. Katsokaa vaikka, mitä tehdään eri valiokunnissa, katsokaa, mitä täällä valiokunnissa tehdään, niin mielestäni on suurta potentiaalia harjoittaa myös seurantaa seurantaa ja varmistaa, että lainsäädäntöä käytännössä toteutetaan hyödyttäen kaikkia ihmisiä, jotka maksavat kyllä veronsa. Thank you, uh, Werner Langen. Kiitos, Werner Langen. Ja vielen Dank, Frau Kommissar. Kiitos komission jäsen. Olen erityisen kiitollinen tästä viimeisimmästä vastauksesta koska meidän kokemuksemme PANA-valiokunnassa ja TAKSE ykkösessä ja kakkoksessa Näiden kokemusten mukaan jäsenvaltiot ovat äh, hyvin äh, haluttomia, että äh, te puututte tällaisiin yksittäistapauksiin. Ex poste on lisännyt ähm, paineita harmonisointiin. Pyytäisin tai ehdottaisin teille, että näiden yksittäistapausten lisäksi, siis, ja niitä on paljon vielä Panama ja paratiisipapereissa, mutta että siinä sen yhteydessä myös tekisitte konkreettisia ehdotuksia kollegallenne Moskovicille ja että te ette vain ex ante toimisi, vaan miettisitte millä tavalla voitaisiin välttää tällaisia epäreiluja verotuskäytäntöjä. Mitä tulee sitten näiden tukien ex ante myöntämiseen, tässä on kysymys erästä kiinalaisesta investoijasta, joka investoi lentokenttään. 100 miljoonaa tehtiin tukia vuoteen 2024 asti tuntemattoman bisnesmallin perusteella ja työpaikkatietojen perusteella jota siis komissio ei ollut tätä tarkistanut, koska hän ilmoitti 11 000 työpaikkaa ja niitä oli vain 2000 ja komissio ei tätä ollut tarkistanut. Joten miten tämä tällainen tarkistetaan sitten ex ante? No te sanoitte jotain Lufthansasta ja Air Berliniin. Jos 4. joulukuuta pitää paikkaansa, jos tämä on se päivämäärä, niin se on ok. Tällä hetkellä 120 Air Berliinin lentokonetta seisoo kentällä, koska komission päätös on vasta tulossa. Ja Frankfurtista Berliiniin lentää nyt se, lentää yksi kone tunnissa ja Air Berliinin poisputoamista ei ole voitu kompensoida. Näillä piloteilla ei ole mitään äh, äh, varsinaisia työsopimuksia, palkkasopimuksia ne, ja ne läht, lentäjät lähtevät, äh, jättävät uppaavan laivan. Ja ihan kuten kollega Annemans puhui, niin Saksassa on myös perustettu tällainen postilaatikkofirma, jotta voitiin peitellä jäljet valtion sekaantumisesta vastaavaan asiaan ja toivon, että te tarkistatte myös tämän asian. Where to start? Mistä aloittaisin? Jälkimmäisessä tapauksessa me perehdymme kyllä aiheeseen, mutta minulla ei ole siitä uusia uutisia, uusia tietoja. Luonnollisesti palaamme aiheeseen. No sitten verotuskysymys vielä tästä. Me teemme työtä, jotta pääsisimme sellaisen tilanteeseen, että voimme antaa vielä parempaa ohjeistusta. Me tarvitsemme valmistelutyötä, jotta ohjeistus onnistuu. Ohjeistus on yksilöllistä ja siltä pohjalta sitten määrittelemme, miten asioissa tulisi edetä. Joskus ihmiset sanovat, että kaikki on niin ihmeellistä ja uutta. Ei se pidä paikkansa. Kyllähän tuomioistuimetkin antavat ohjeistusta. 98 vuonna tuomioistuin antoi selkeää ohjeistusta. Valtion tuki voi saada monia muotoja. Myös verotustuki on valtion tukea. Ja toiseksi sanottiin, että luonnollisesti voi olla sellaisia tilanteita, että käydään kauppaa yrityksen sisällä. Jos haluaa olla varmoilla vesillä valtion tuessa, niin sitten täytyy toimia markkinahintojen pohjalta, ainakin lähellä niitä. Ja kun saadaan veropäätös, niin sitten ei synny ongelmakohtia. On tiettyjä suuntaviivoja, ohjeita, joita yritykset, valtiot ja veroneuvot voivat käyttää. Ja näin ollaan varmoilla vesillä. Tämä näkyy jäsenvaltioissa, koska olemme perehtyneet tuhansiin veronpäätöksiin. Joissakin jäsenvaltioissa tiedetään tasan tarkkaan, mitä tehdään. Kaikki on kunnossa, valtion tukea ei ole myönnetty. Haluaisimme totta kai onnistua tässä paremmin, mutta korostaisin sitä, että tietoa kyllä on rutkasti. Ei tämä ole mikään uutta ja ihmeellistä alaa, jolla emme olisi koskaan toimineet. Tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa ei ole mitään kysymyksiä avoimena, koska ne tekevät oikein hyvää työtä. No sitten investoinnit lentoasemiin. Jos kyse on suurista lentoasemista, esimerkiksi tämä ilmoitus ja komission päätös. Pienten alueellisten kenttien suhteen jäsenvaltiolla on mahdollisuus käyttää myös yleistä ryhmäpoikkeusta. Me tiedämme siis, missä tapauksessa kyse on kilpailuongelmista. Eli tässä ryhmäpoikkeuksessa todetaan, että jos noudatatte tätä mallia, tätä reseptiä esimerkiksi investointituessa, niin se onnistuu ja sitten komissiolla ei ole tähän mitään sanomista. Ja kun kyse on päätöksistä, jotka tehdään tämän ryhmäpoikkeusasetuksen pohjalta, niin sitten toteutamme jälkiarviointia näytteiden perusteella, otannan perusteella katsomme, onko tilanne kunnossa. valtiot voivat sanoa, että luonnollisesti kun rahoja käytetään, niin tähän liittyy myös veronmaksajakysymys. Asiat voidaan hoitaa kuitenkin nopeasti jäsenvaltion tasolla, eikä tarvitse komissiota tähän sotkea. Ainakin tämä pätee lentoasemainvestointeihin Euroopassa. Komissio on ehdottanut tässä Kiinan tapauksessa sitä, että käytettäisiin jonkinlaista investointiskriinausta, seulontaa. Se olisi minusta hyvä ajatus. Me tietäisimme myös suorien ulkomaisten investointien suhteen, suhteen, minkälaisia investointeja tulee ja lähtee EU-sta. Toivottavasti tällainen investointiseulontaväline on pian käytössämme. Olin juuri viime viikolla Kiinassa, keskustelimme siellä kumppanimme kanssa, vastapuoltemme kanssa siitä, miten saamme todellista sisältöä tälle yhteisymmärrysmuistiolle, miten saamme valtion tuesta rakentavaa vuoropuhelua ja myös tuista vuoropuhelua. Näin voisimme toimia paljon rehdimmin, suoraviivaisimmin sen suhteen, mikä on reilua kilpailua näissä kysymyksissä. No sitten vielä Air Berlinistä. Syy markkinamuutokselle on se, että Air Berlin ajautui konkurssiin. Ei se johdu siitä, että komissio tutkii asiaa ja päätöstä odotellaan. Kyse on siitä, että Air Berlin meni konkurssiin. Sen takia koneet ovat maassa ja sen takia markkinat ovat muuttuneet. Sen takia myös hinnoittelu on muuttunut. Yritykset ovat päättäneet näistä hintamuutoksista. Ne yritykset, joiden koneet eivät seiso maassa. Nyt kyse on koneiden lisäuksesta miehistöineen ja näin voitaisiin lisätä koneita Lufthansalle ja varmistettaisiin, että mahdollisimman moni onnistuu tässä niin kuin on haluttu, eikä tarvitse ennakoida tilannetta. Tämä on nyt tilanne kentällä ihan kirjallisesti, kirjaimellisesti. Edustaja Beres. Kiitoksia. Paljon kysymyksiä tuli esiin, mutta vieläkään ei tullut sana tai nimi McDonald, joten annan teille tähän tilaisuuden kertoa, mitä tälle tutkimukselle kuuluu. Sitten on sanottu, että teidän yksikkönne on tutkinut paikan päällä sitä, miten pankit avasivat fintechille mahdollisuuksia toimia toisen maksupalveludirektiivin yhteydessä. Sitten tällainen transfer, yleisempi kysymys, tavallaan tärkeämpi kysymys, joka liittyy valtion tukiin, tukijärjestelmään kansainvälisessä kilpailussa, koska tähän mennessä on kovasti puhuttu näistä fu- ja mutta valtiotuot, onko sitten OECD tai VTOsta, ei täytä tavallaan niitä vaatimuksia, kun ajatellaan tilannetta käytännössä ja nähdään, että ei ole todellakaan ole mitään yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia. Oikeastaan jotkut jäsenvaltiot, jotkut valtiot EUn ulkopuolella voivat käyttää huomattaviakin valtion tukia hyväkseen ja sitten yhtäkkiä miten toisaalta näitä kysymyksiä käsitellään kansainvälisellä tasolla ja miten ne voidaan sitten ottaa huomioon sopimuksiin, joista EU neuvottelee kolmansien osapuolten kanssa. Tämä tuntuu aivan olennaiselta, kun kehitellään tulevaa kilpailupolitiikkaa. Miten te olette näitä asioita käsitelleet ja mitä olette tehneet? Uh, could I ask you the second part? Mä toinen osa tänne. Voisin kysyä siitä, ei McDonald, ei tämä viimeinen, siis toinen kysymykseni, mikä se oli? Because you had an inquiry in banks and e ESD2 se oli. Halusin kysyä, onko teillä jotakin tuloksia asiasta? I should never have asked. Ei olisi... Two, three minutes maximum because... Ei olisi näin kysyä. Tulkit lopettavat 18.30 tarkkaan tasan. No ihan hyvä, koska minulla ei ole PSD2 tietoa, <laughs> joten palaan asiaan. Me tutkimme McDonald-tapausta. Te tiedätte, että se näytti helpolta alusta, mutta se on muuttunut huomattavasti vaikeammaksi, koska meidän täytyy ottaa huomioon myös yhteydet kaksinkertaisen verotuksen kansainvälisiin sopimuksiin ja mikä on meidän oikeusperustamme tässä. Mutta palaamme tähän heti kun voimme. Sitten vielä minuutti aikaa viimeisestä kysymyksestä mitä tulee äh, valtion aputukeen. Tämä on minulle kansallisessa strategiassa hyvin tärkeää. Kuten sanoin, kävin Kiinassa viime viikolla. Kiinan markkinoilla on päätetty ottaa käyttöön reilun kilpailun tarkastusmekanismi se on otettu käyttöön viime vuonna ja se on otettu käytäntöön sekä valtion tasolla että provinsseissa. Ja he käyvät lävitse äh, asian kuuluvaa lainsäädäntöä ja katsovat, miten se vaikuttaa kilpailun markkinoilla. Tämä on meille hyvin tärkeä lähtökohta, kun laadimme mu- yhteisymmärrysmuistion keskustella rakentavalla tavalla valtion avusta ja syötä kävin siellä oli käynnistää tämä sisältökeskusteluja sitä, että mistä sektorista aloitamme, mistä käynnistämme, koska meillä on hyvin paljon keskusteltavaa rahoitussektorista ja mitä siellä ta tapahtuu. No, kyllä meilläkin on jotain tarjottavaa valtion avun suhteen me lähestymme 700 miljardia euroa, joka on satsattu rahoitussektoriin viimeisen kymmenen vuoden aikana, joten emme me kyllä siihen äh, syyttömiä täällä Euroopassakaan. Joten jos me todellakin saisimme molemmat osapuolet tähän mukaan, niin se lisäisi avoimuutta. Ei tätä ratkaista yön ylitse, mutta ainakin pääsemme käyntiin. Ja on tärkeää, että teemme myös tätä bilateraalista työtä samoin kuin, että työskentelemme VTOn puitteissa, koska VTOssa meillä on tiettyjä menestyksiä, mutta kaikki kestää siellä hyvin kauan. Kaksi vuotta sitten joulun aikaan siellä suostutti, Kiinassa suostuttiin poistamaan maatalous, viennin, valtion tuet, mutta tämä keskustelu on käynnissä 15 vuotta. Ja me työskentelemme Trade-pääosaston äh, kollegoiden kanssa, äh, niin että tämä voidaan ottaa esiin myös kahdenvälisissä kauppasopimuksissa. Meillä on Etelä-Korean kauppasopimuksessa tästä elementtejä, samoin Kanadan vapaakauppasopimuksessa, koska meille on hyvin tärkeää tavallaan äh, rikkoa tämä valtion avun tabu ja olla avoimia, koska joissain tilanteissa me pidämme sitä ähm, oikeutettuna ja toisissa tilanteissa se, on, äh, se, se vääristää markkinoita koulutuksessa, asumisessa, innovaatioissa ja, ja tämmöisissä. Joten meidän pitäisi avoimesti rakentavalla tavalla puhua tästä niin, että me voimme mahdollistaa reilun kilpailun. Tämä ei ole mahdollista vielä, mutta olemme käynnistämässä sen rakentavalla ja hyvin konkreettisella tavalla, koska sitten me voimme saada informaatiota ja informoida myös heitä, millä tavalla järjestetään julkisia hankintoja avoimella tavalla. Ja jäsenvaltiot kun ne hyväksyvät halvimman tarjouksen, joka on myös korkealaatuisin, niin toivon mukaan se ei sitten saa valtion tukea, koska se olisi ongelma kaikille niille eh, yrityksille, jotka kilpailevat eh, ilman eh, veronmaksajien maksamaa tukea. Uh, for this. Kiitos oikein paljon komission jäsen tästä mielenkiintoisesta, hyödyllisestä näkemysten vaihdosta. Käsittelimme monia aiheita ja yhteistyömme jatkuu. Haluan kiittää tulkkeja. Nyt todella täytyy päättää kokous. Seuraava kokouksemme torstaina. Meillä on budjettivaliokunnan kanssa yhteinen kokous kello 8.30 ja sitten tavallinen kokous kello 9.15 alkaen. Kiitos.